Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. Hyvät kollegat, tämä on parlamentin viimeinen työviikko ennen kesätaukoa, joten innokkuus nyt ei ole kovin korkealla tasolla, eli tehdään seuraavat muutokset esityslistalle. Kohta 17 vuoropuhelu Avramopoulosin kanssa – tätä täytyy lykätä, koska hänellä on toinen sitoumus. Ja kohta 15, eli viisumivapaus Kosovon osalta. Esittelijä on Fajon SND-ryhmästä, mutta sitä ei hoideta tänään, koska komission analyysiä vielä ei ole saatu. Onko huomautettavaa esityksestä se voidaan hyväksyä. Tulkkaus on saatavana kaikilla kielillä, paitsi tanskaksi, latviaksi, kroatiaksi ja iiriksi. Ja koordinaattorien suositukset. Sääntö 205 ja kesäkuun 21. päivä pidetty kokous. Koodia todennäköisen tiedot löytyvät kokousasiakirjoista. Sitten esittelyiden nimeäminen. Kinga Kalla EPPstä. Direktiivi liittyen hätämatkustuskirjoihin ja päätöksen kumoaminen. Holmajer EPPstä asetus, joka liittyy sisäisen turvallisuuden rahastoon. Fajon esittelijänä asetus rajanvalvontarahasto väline rajavalvonnalle. Dalli Sandelle. SNDstä asetusehdotus, joka liittyy turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon. Weidenholzer on yhteisesittelijänä asetuksen osalta, joka liittyy oikeusohjelmaan. Valero Vihreistä on esittelijä koskien asetusta, joka liittyy arvojen ohjelmaan. Ferrara EFDDstä on nimetty esittelijäksi koskien päätöstä, joka liittyy Eurojustiin ja yhteistyösopimuksiin Eurojustin ja Albanian välillä. Sitten valmistelijat Lenars EPPstä on valmistelija, joka liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen vuosille 2021-2027. Ja Lennarts on valmistelija koskien asetusta, jonka aiheena on integroitu rajavalvontarahasto ja tullikysymykset. Suoja Post on valmistelija koskien asetusta aluekehitysrahaston osalta. Ja Soraya Post SNDstä on valmistelija koskien Euroopan sosiaalirahasto plussa. Teri Kavras vihreistä on esit- valmistelija. Mitä tulee Euroopan unionin talousarvion suojeluun, ottaen huomioon oikeusvaltioperiaatteen jäsenvaltiossa. Valero Vihreistä on valmistelija, joka koskee asetusta liittyen jäsenyyttä valmistelevaan välineeseen, Ipa Free. Ignacio Corrao on valmistelijana. Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö, uudelleenlaatiminen. Zeilstra on nimetty valmistelijaksi koskien yhteisiä sääntöjä alue- ja kehitys- rahaston, sosiaalirahaston, kohesiorahaston ja meri- ja kalastusrahaston osalta. Tämä koskee myöskin sisäisen turvallisuuden ja viisumivälineen rahastoa. Tukeeko valiokuntakoordinaattorin suosituksia? Kukaan ei vastusta, eli ilmeisesti hyväksyn ja sitten delegoidut ja täytäntöönpansäännöksen päätös, joka liittyy vuoden 2018 työohjelmaan ja toimien rahoittamiseen sisäisen turvallisuuden rahastosta investointipoliisiyhteistyöhön, jolla torjutaan rikollisuutta. 27. kesäkuuta Euroopan parlamentti sai komission päätösluonnoksen, joka liittyi vuoden 2018 työohjelmaan ja toimien rahoittamiseen ja hätäapuun sisäisen turvallisuuden rahastosta. Poliisiyhteistyörahastolla torjutaan rikollisuutta ja hallinnoidaan kriisejä. Pohjana asetus 514 2014 ja Tätä säädöksestä ilmoitettiin kaikille valiokunnan jäsenille komitologia lehtisessä kesäkuun numerossa. Ja mikäli joku valiokunnan jäsenistä haluaa vastustaa tätä, ilmoittakaa siitä sihteeristöön ennen 10. heinäkuuta, eli huomisen mennessä, puolen päivän mennessä puheenjohtaja ja Ekon valiokunnan puheenjohtaja on lähettänyt komission jäsenelle Jurovalle kirjeen, jossa on pyydetty arvioimaan näitä säädöksiä, joissa puhutaan korkean riskin kolmansista maista, joissa on selkeitä puutteita rahanpesudirektiivin osalta. Sitten huomenna äänestämme 9.50. Eli ottakaa äänestyskortit mukaan. And uh, now I know that there is Ja nyt ilmeisesti tulkeilla on ilmoitus Eli olkaa hyvä. Before we move on. Tulkit ilmoittavat, että käynnissä on työtaistelujen 35. päivä, joka koskee työehtoja ja työaikoja. Äh, valitettavasti emme voi myöntää lisää aikaa tähän kokoukseen, vaan se päättyy ilmoitettuun aikaan. Kiitoksia. As I was signaled, it is done. No niin, se tuli hoidettua. Sitten vastavuoroinen tunnustaminen liittyen takavarikointimääräyksiin, eli neuvottelut. 20. kesäkuuta Koreperissä sovittiin kompromissitekstistä tämän asetuksen osalta. Esittelimme tehnyt kovaa työtä Grisbeck Eli Grisbeck, haluaisitteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein iloinen voidessanne esitellä teille kolmikantaneuvotteluiden tulokset koskeneen jäädyttämistä menetyksi tuomitusta koskevien päätösten vastavuorosta tunnustamista. Tämä on hyödyllistä ja tärkeää taistellessamme terrorismia ja järjestäytynyttä rikollista vastaan. Tilannehan on sellainen, että vain prosentti rikosten hyödystä saadaan perittyä takaisin tai jäädytettyä. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä, erityisesti neuvottelutten aikana – joiden takarajat olivat hankalampia kuin ajattelimmekaan. Kiitämme myöskin neuvoston ja komission trilogit työryhmiä ja olemme työskennelleet yhteistyön hengessä, koska meillä oli yhteinen tavoite, eli luoda tehokas työväline. Tämä toimielimien välinen sopimus astuu voimaan olemme luoneet parlamentin äänestyksen jälkeen neuvotteluprosessin ja meillä on kesäkuussa saavutettu väliaikainen sopimus ja ehkä pari sanaa päätavoitteista, jotka parlamentilla oli. Punainen lanka oli siinä, että olisimme perusoikeuksien perustavan tunnustamatta ja hyväksymättä jättämismenettelylle. Kaikki varjoesittelijät hyväksyivät sen. Ensimmäinen tavoite koski välineen oikeudellista muotoa. Me, kuten komissio, halusimme, että lainsäädäntö olisi asetus. Tämä ei ollut kauhean helppoa, koska alun perin neuvosto ei tätä halunnut. Me halusimme laajentaa myöskin oikeusperustaa ja onnistumme siinä. Sanoinkin jo jotain perusoikeuksien kunnioittamisesta ja ongelmat on, alkavat siinä. Me halusimme lausekkeen, joka perustuu päätösten hyväksymättömyyteen perusoikeuksien rikkomisen tapauksessa. Sen enempää komissio- ehdotuksessa kuin neuvoston toivoissa ei ollut tällaista lauseketta. Ja neuvosto sitä alun perin vastustikin. Meillä oli kolme neuvottelua ja lukuisia kokouksia trilogian välissä ja saimme jäädyttämis- ja menetyksituomituspäätöksiä koskevan lausekkeen, jossa viitattiin perusoikeuksien kunnioittamiseen ja myöskin peruskirjaan. Kiitän kompromissista tässä asiassa. Ja ensimmäisen artiklaan saamme myös lisätä näyttöä suhteellisuusperiaatteen kunnioittamisen tarpeen ja välttämättömyydenkin. Me halusimme myös paremmat prosessitakuut. Me työskentelemme tätä affected persons käsitettä, eli henkilöitä, joita päätös koskee, ja, heitä koskee saantioikeus, jotta menettely olisi avoin. Sitten kysymys oli takarajoista ja tehokkuudesta nopeudesta. Parlamentilla oli kunnianhimoa. Lisäsimme kaikenlaisia takarajoja. En käy yksityiskohtiin. Teillä on tarvittavat asiakirjat. Kaikkea emme saaneet tässä kohdassa, mutta olemme saaneet tämän viivästyksettä lauseen sanan ilmaisuun useampaan kohtaan, jotta viranomaiset voisivat tehdä päätöksen nopeasti. Ja astus palauttaa 45 päivä ja äh, menetyksen tuomitsemispäätösten to- täytäntöönpanoa ja hyväksymistä varten. Kom- neuvosto halusi 60, me saimme 45 päivää kompromissina. Ja viimeinen tavoite kutakuinkin oli järjestettyjen ja menetyksen tuomittujen varojen hyvä hallinta ja ne käyttää sosiaalisiin tarkoituksiin. Tässä neuvosto ja parlamentti antoivat paljon tilaa uhrien tukemiseksi. Ja tämä koskee menetetyksi tuomitsemista ja se näkyy hyvin lopputekstissä erittäin tärkeää, että uhrit saavat korvausta. Ja useamman kokouksien jälkeen me saimme tähän mahdollisuuden käyttää taka, takavarikoitujen rahoja uudelleen käytön sosiaalisen tarkoitukseen. Ja tätä varten luotaisiin keskitetty elin ja sitten rahasto uhrien kuorvamiseksi ja erityisesti po- poliisin perheiden tueksi. Ja tämä oli erittäin tärkeä kohta valmistellessamme tätä kollegoiden kanssa ennen trilogia. Ja sitten voimaan astumisen suhteen olen vähän pettynyt, että olisimme toivoneet, että tämmöistä tapahtunut nopeammin, mutta nyt se astuu 24 kuukaudessa voimaan. Neuvostolle täytyy antaa aikaa sopeuttaa lainsäädäntöä. Tämä nyt teille ihan teistä, mutta parempi, että välinettä täytetään pannaan kunnolla koneita lainsäädäntöä. Jätetään pahimmassa tapauksessa soveltamatta tai sovelletaan väärin. Eli ja lopuksi vilpittömät kiitokseni kaikille kollegoille tuesta ja työstä, rakentavasta hengestä. Meillä on käsissämme työväline asetus, joka on vankka, sitä voi täytäntöön panna nopeasti. Se on tehokas ja sen tarvitsemat takeet perusoikeuksien kunnioittamiselle ovat vahvemmat. Ja tässä nopeasti avaintavoitteet ja tulokset, jotka me neuvoston kanssa saamme yhdessä aikaan komission tuella. Kiitos. Ms. Grisby. Kiitoksia työstänne tässä tärkeässä kysymyksessä. Makovei haluaa ilmeisesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sananen. Tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa mahdollisuuksia torjua terrorismia ja leikata terrorismin rahoitusta. Mielestäni me olisimme voineet saada vielä vahvemman ja nopeamman välineet, välineen. Ja sellaisen, joka olisi koordinoitu vuoden 2014 varojen menetetyksi tuomitsemista koskevan direktiivin kanssa. Otettiin nämä määräykset jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta. Ja tämän jälkimmäisen osalta komission ehdotuksessa oli bonafide osio. Tämä liittyi siis joihinkin tiettyihin henkilöihin. No minä haluaisin viitata tuohon direktiiviin menetetyksi tuomitsemisesta kolmansien osapuolten osalta. Siinä sanotaan, että menetetyksi tuomitseminen on mahdollista, jos myyntihinta tuomitun osa henkilön suunnalta kolmannelle osapuolelle on markkinahintainen, tai jos on mitään muita äh, huomioita siitä, että että omaisuutta siirrettiin, jotta voitaisiin välttää menetetyksi tuomitseminen. No tässä tekstissä ei ole mitään tämän direktiivin määräyksen täytäntöön panosta ja olen hyvin pahoillani siitä. Sitten tässä on myös nämä aikarajat, äh, jotka nousivat, mitä tulee tuomioiden tunnustamiseen verrattuna, vuoden, äh, verrattuna komission ehdotukseen, siis 30-40 äh, päivään. Menetetyksi tuomitsemispäätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpanominen on erittäin tärkeää, samoin kuin jäädyttämispäätösten. Minun mielestäni tämän pitäisi tunnustamisen pitäisi tapahtua nopeammin, muutenhan meillä me emme enää löydä tuomitun oma, omistuksesta mitään. Sama pätee myös niin jäädytyksen kuin menetyksi tuomitsemiseenkin. Mutta lopettelen tähän. Halusin vain sanoa, että olisin halunnut vahvemman välineen. Kiitos. Thank you, Ms. McAvey. Ms. Grisbeck, would you... Kiitoksia, Rova McAvey. Rova Grisbeck, haluatteko kommentoida? Oui, j'entends, euh, j'entends bien. Euh. Ymmärrän hyvin, mitä kollega totesi. Kyllä minäkin olisin halunnut mennä pitemmälle mutta olemme todella kääntäneet kivet ja kannot päästäksemme kompromissiin. Ymmärrän, että Rova Makuva ei olisi halunnut vahvemman tekstin. Oli tasapaino, oli vaikea saavuttaa. Äh Olisin mielelläni saanut hänen tukensa aikaisemmin, että olisimme olleet vahvempia neuvostossa. Ei. this is not a... Niin, ei tämä ole mikään taistelu. Sanon, että pahoittelen tätä. Meillähän on jo direktiivi, jota monet jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön tai ainoastaan osittain. Ongelma on se, että kun tuomioistuin tekee päätöksen takavarikoida jotain, niin se pitäisi toteuttaa nopeasti. Ongelma on saada näitä omaisuuksia takaisin. Ja näin rahat voidaan palauttaa budjettiin ja nythän puhutaan jo miljardeista euroista. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tiedän, että tämä on teille tärkeä aihe. Tehän olette työstäneet tätä myöskin edellisellä lainsäädäntökaudella. Mutta huomenna äänestämme. Ja varmasti Griesbeckin haluaisi mennä pidemmälle. Täytyy katsoa, mitä haluamme saada aikaan ja mikä on mahdollista, ja löytää tasapaino niiden välillä. Eli äänestys toimitetaan huomenna. Aloitamme äänestyksen kello 9.50. Kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Eli keskustelemme Europolin pääjohtajan Katrin de Bollen kanssa. Tervetuloa. On hienoa, että olette valiokunnassamme. De Boll nimitettiin Europolin uudeksi pääjohtajaksi ensimmäinen toukokuuta. Ja toivotamme hänet tervetulleeksi valiokuntaamme työstämme aktiivisesti asioita, joista tekin vastaatte. Eli pääjohtaja De Boll, teillä on 10 minuutin puheenvuoro. Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo olla kutsuttuna täällä Libe-valiokunnan kokouksessa uudessa toimessani Europolin pääjohtajana. Tänään tulee tasan tarkkaan 70 päivää siitä, kun otin Europolin johtajuuden vastuulleni. Olen iloinen voidessani keskustella teidän valiokuntanne kanssa. Tehän olette yksi tärkeimmistä toimielimistä täällä. Haluan jakaa teidän kanssanne ensimmäiset näkemykseni uudesta roolestani. Minä olen alusta lähtien työskennellyt saavuttaakseni kaikki ne tavoitteet, joista kerroin teille 29. tammikuuta Liben kuulemistilaisuudesta, joka käsitteli nimitystäni. Ja voin vahvistaa teille, että tulen keskittymään samoihin, tule, samoihin tavoitteisiin tulevina viikkoina ja kuukausina. Yksi ensimmäistä prioriteeteista on ymmärtää, ne tavoitteet, tarpeet ja odotukset, joita Europolin avainasiakkailla Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla on viimeisten 70 päivän aikana. Olen tavannut yli 20 poliisijohtajaa, lainvalvontaviranomaisten johtajia, jo, tullien johtajia useissa eri jäsenvaltioissa. Europolin johtajana haluan tietää, mitä nämä kansalliset viranomaiset odottavat Europolilta. Eritoten haluaisin vastata tehokkaammalla tavalla näiden viranomaisten operationaalisiin tarpeisiin, samoin kuin heidän koulutus niin tarpeisiinsa, jotta voitaisiin paremmin ennakoida tulevia uhkia. Sen jälkeen, kun olen käynyt keskusteluja suurimman osan jäsenvaltioista kanssa, voin vahvistaa, että kansalliset viranomaiset ovat erittäin tyytyväisiä siihen tukeen, mitä ne ovat saaneet Europolilta. Positiivinen palaute on keskittynyt ensinnäkin siihen, että operationaalista tukea saa 24.7 Europolin asiantuntijuus eri, erityisalueilla, kuten kyber, ö, rikollisuudessa ja terrorismissa on tunnettua ja Europol on tukenut hyvin paikan päällä tehtävissä tutkimuksissa jäsenvaltiossa. Kuitenkin poliisien johtajat ja tullijohtajat ovat sanoneet, että on sellaisia alueita, joilla Europolilla voisi olla vielä enemmänkin vaikutusvaltaa. Ja minun tavoitteeni on yhä parantaa tätä yhteistyötä. Kansalliset lainvalvontaviranomaisten johtajat ovat pyytäneet minua parantamaan Europolin analyyttistä kapasiteettia, antamaan enemmän teknistä ja asiantuntijatukea, varmistamaan se, että impact-toimet eli EUn rikosprioriteettitoimet asianmukaisesti liittyvät kansallisiin ponnisteluihin. Ja he ovat pyytäneet myös minua helpottamaan viestintää lainvalvontayhteisön keskuudessa Euroopassa. Euroopan poliisijohtajien yleiskokous syyskuussa tulee olemaan meidän mahdollisuutemme kertoa löydöksistämme ja keskustella tulevista toimista. Toinen tärkeä ensimmäisten viikkojeni huomio on se, että olemme tehneet paljon yhteistyötä muiden sisä- ja oikeusasioiden virastojen kanssa tällä alalla. On, tämän alan merkitys on noussut valtaisesti viime vuosina. Entisestään haluan vahvistaa sitä. Minä haluan taata täydentävyyttä, mutta myös joustavuutta niin, että virastojen välisen yhteistyön puitteistosta tulee tehokkaampia, niin että se vastaa paremmin tarpeisiin. Olen tavannut jo useita sisäoikeusasioiden virastojen puheenjohtajia, esimerkiksi Eurojustin puheenjo- pääjohtajan, Sepolin täytäntöpanojohtajat ja perusoikeusviraston henkilöitä, EU-lisän sekä Euroopan sukupuolten välisen tasa-arvoviraston henkilöitä. Olen myös tavannut Frontexin pääjohtajan ja konkreettisena esimerkkinä me ensimmäistä kertaa järjestämme yhteisen Frontex Europol hallintoneuvosto kokouksen Lokakuussa keskustelimme siellä molemmille virastolle yhteisistä asioista. Me tulemme kaikkien virastojen kanssa keskustelemaan siitä, miten me voimme parantaa yhteistyötä niin operationaalisesti kuin strategisesti. Ja uskon, että tässä virastojen välillä on hyvää yhteistyötä ja paljon tahtoa jatkaa samalla tiellä. Europol tulee johtamaan JHA-virastojen verkostoa vuonna 2019. Tämä tarjoaa meille jälleen yhden mahdollisuuden vahvistaa yhteistyötä ja tunnistaa virastojen välisiä synergioita. Niin kuin kuka tahansa uusi tulokas näiden uusien Euroopan viikkojen aikana. Minä olen halunnut tutustua hyvin omaan järjestööni, sen rakenteeseen ja käytettäviin menettelyihin. Haluan myös oppia tuntemaan kollegoja ja heidän roolejaan tässä organisaatiossa. Tämä on minulle erittäin tärkeää. Tämän vuoksi minä aloitin tällaisen vierailukierroksen virastossa niin, että oppisin tuntemaan kollegoja paremmin ja tava, tavat, voisin tavata heidät epävirallisesti heidän oma, omalla työkentällänsä. Tässä minulla on samanlaisia kokemuksia kuin mitä sain kansallisten lainvalvontaviranomaisten tapaamisesta. Europol on hyvin toimiva järjestö, se on hyvin kokenut ja sillä on tai sillä on hyvin kokenutta ja motivoitunutta henkilökuntaa. Ihmiset kertoivat, että he unelmoivat työskentelystä Europolissa niin, että voisivat tuoda Euroopan kansalaisille enemmän turvallisuutta. Monet henkilökunnan jäsenet, heillä on omat erikoisalonsa, esimerkiksi salausten purku ja huumelaboratorioiden purkaminen. Äskettäin me tuimme Espanjan viranomaisia ja purimme yhden kaikista suurimman koskaan löydetyn huumelaboratorion Espanjassa. Tässä juuri esiteltiin kymmenen kohtaa, jolla voitaisiin torjua maahanmuuttajien salakuljetusta ja voisimme tukea myös paremmin kansallisia viranomaisia heidän torjuessaan ihmisten salakuljetusta. Ja tämä luettelo tullaan vielä Innsbruckissa toistamaan tällä viikolla epävirallisessa JHA-neuvostossa. Maahanmuuttokentällä Europolilla on erittäin tärkeä rooli kun se tarttuu kaik, yhteen kaikista tärkeimmistä aiheista, eli maahanmuuttajien salakuljettamiseen ja hyväksikäyttöön ja heidän elinolosuhteissa, vaarallisissa olosuhteissa, mukaan lukien naisten. Tämä, tässä 46 prosenttia näistä tapauksista liittyy myös muun tyyppisiin rikoksiin, kuten esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen tai erityisen rahanpesuun. Euroopan, Europolin ydintehtävänä on antaa tukea kansallisten viranomaisten toteuttamille tutkimuksille. Tänä vuonna Europol on antanut tukea useissa korkean tason tutkinnoissa, mukaan lukien niissä, jotka liittyivät tutkivan journalistin journalistien murhaan Maltalla ja Slovakian tasavallassa. Euroopan parlamentti on ottanut vahvan kannan ja vaatinut Europolille suurempaa roolia näissä tutkimuksissa. Hyvin pian kansallisten tutkimusten alkamisen jälkeen sekä Malta että Slovakia pyysivät Europolilta tukea. Meidän tukitoimemme jatkuvat edelleen. Me teemme yhteistyötä molempien kansallisten poliisivoimien kanssa. Se jatkuu. Se on hyvin tuottoisaa. Me edelleen tulemme tutkimaan, tu, tukemaan Maltan ja Slovakian viranomaisia mahdollisimman suuressa määrin. Seuraavaksi sitten Europolin haasteista tulevaisuudessa. Mitkä ovat Europolin haasteita? Minun mielestäni yksi suurimmista haasteista Europolille tällä hetkellä liittyy meidän resursseihimme, toimintaresursseihimme. Meillä on uusia operationaalisia haasteita ja yhä suurempaa tietojen, tietomäärää. Europol tar- tarvitsee lisää resursseja, se voi pitää IT-infrastruktuurinsa ja analyyttisen kapasiteettinsa huipputasolla. Samanaikaisesti henkilöstötason pitäisi heijastella lisääntyvää työtaakkaa ja lisääntyviä vaatimuksia jäsenvaltioilta. Helmikuussa Europolin hallintoneuvosto hyväksyi alustavan talousarvioesityksen, jossa oli otettu huomioon vaaditut investointitasot Valitettavasti kun ajatellaan nyt vuoden 2019 EUn talousarvioesitystä, siinä on se ei riitä Euroopan tarpeisiin. Siinä itse asiassa esitetään todellista, tosiasiallista vähennystä verrattuna vuoden 2018 Europolin talousarvioon. Omissa keskusteluissa niin kansallisten poliisijohtajien ja muiden viranomaisten kanssa olen kuullut usean otteeseen, että Europol on yksi tehokkaimmista, parhaiten toimivista operationaalisista välineistä Euroopan unionissa ja itsekin olen tämän todennut. Näyttäisi siis siltä, että on olemassa myös konsensus siitä, että Euroopan unionin täytyy investoida turvallisuusvälineisiinsä mukaan lukien Europoliin. Uutena Europolin pääjohtajana ja Europolin nimissä. Minä olen varsin huolestunut siitä kuilusta, joka on Europolin alkuperäisen talousarvioehdotuksen eh, sen osalta, miten jäsenvaltiot sitä tukivat hallintoneuvostossa ja nykyisen EU 2019 talousarvioehdotuksen välillä. Tässä tätä eh, Puutetta on 21 miljoonaa euroa ja 38 virkaa. Tämä suuntaus vahvistetaan myös 2021-2027 monivuotisten rahoituskehistyn ehdotuksessa, missä ei ole mitään merkittävää lisäystä Europolin resursseihin nähtävissä. Jos tässä ei ryhdytä korjaaviin toimiin, ja anneta asioita, asianmukaisia resursseja sekä tämänhetkiset että tulevat aloitteet tulevat kärsimään kielteisellä tavalla. Tällä tulee olemaan loppupelissä äh, vaikutusta Europolin operatiiviseen äh, toimintakykyyn meidän täytyy tehdä esimerkiksi turvallisuustarkastuksia. Me kaikki sovimme, että meillä on yhdessä henkilöt Länsi-Balkanilla. Rekrytoinnit tehtiin viime viikolla. Me sovimme siitä, että salauksen purkua ja jäsenvaltioiden tukea, jäsenvaltioiden tukemista tarvitaan kiireellisesti ja me tarvitsemme Europolin Europolissa kestävää talousarviota tätä varten. 2017 vuonna Europol tuki 20 000 kansallista operaatiota enemmän kuin vuonna 2006 ja me odotamme, että tämä luku tulee yhä kasvamaan. Tästä me tarvitsemme resursseja, joita voimme tukea jäsenvaltioita niiden terrorismi- ja rahanpesututkinnoissa. Me tarvitsemme IT-välineitä, jotta voimme tukea vahvemmin kansallisia lainvalvonta voimia ja kun tässä yhä meiltä enemmän vaaditaan enemmän palveluita, mutta talousarviota leikataan, niin olemme hieman ongelmissa. Te Euroopan parlamentissa olette antaneet merkittävän panaksen eh, Europolin kasvulle sen jälkeen, kun siitä tuli virasto 2010. Ja te EUn budjettiviranomaisena olette usean otteeseen esittäneet lisää resursseja ja henkilöstä Europolille niin, että voidaan vastata eh, lisääntyviin turvallisuushaasteisiin. Minä olen hyvin iloinen ja haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa. Sillä on ollut tähdellinen rooli viimeisten vuosien aikana virastomme kehityksen kannalta. Olen myös iloinen siitä, että meillä on Euroopan parlamentissa tämä erityis terrorismin tutkintavaliokunta. Ja on hyvä, että komissiolle on annettu mandaatti neuvotella operationaalisista toimista kolmansien maiden kanssa. Minä toivon, että te hyvät naiset herrat voitte antaa yhä enemmän, voin antaa teille yhä enemmän tukea ja asiantuntijoita toimivaltaisilta alueilta. Jotkut teistä ovat meille esittäneet kysymyksiä, en mene niihin kuitenkaan yksityiskohtaisemmin, mutta haluaisin todeta, Haluaisin vielä hieman keskittyä näihin meidän painopistoalueisiin. Meidän täytyy ymmärtää lainvalvontaviranomaisten yhteisön tavoitteita ja tarpeita me tarvitsemme mahdollisimman hyvää operationaalista tukea. Meidän täytyy pystyä antamaan sitä samoin kuin analyyttistä ja teknologista ää, tukea. Meidän täytyy varmistaa riittävät varat viraston kehitykselle omalla virkakaudellamme. Me tarvitsemme avointa yhteistyötä ja avointa keskustelua. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä merkitystä, joka on Euroopan parlamentin ja Europolin suhteilla. Minä olen aina valmis auttamaan teitä tehtävässänne. Kiitos, että sain tulla tänne tänään ja yritän vastata teidän mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli selkeä esitys varsinkin budjetista ja Euroopan ongelmista. Täällä on jo puhujalista. Ensimmäisenä Diastemera Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtajalle ja tervetuloa. Arvostamme kovasti sitä, että olette toimineet tehtävässä vasta 70 päivää. Puheessanne te keskityitte kolmeen sanaan. Tavoitteet, haasteet ja prioriteetit. Ja nyt puhuu tavoitteista, koska ne ovat jo tiedossamme, kun viimeksi kävitte täällä. Eli muutama lyhyt huomio. Haasteista ja resurssien niukkuus. Europol tarvitsee 21 miljoonaa ja 38 työpaikkaa. Niitä tarvitaan, koska IT-yksikkö Europolissa ei voi pienentyä, eikä saa käy niin kuin jo on nyt käynyt. Eli on hankkeita, joita ei ole voitu viedä päätökseen budjetin puuttumisen takia. Toinen asia. Meidän pitää edetä järkevällä tavalla. Ja te olette tavanneet jo 20 poliisipäällikköä ja oikeastaan kaikki EUn virastot, jotka ovat mukana turvallisuusalan kysymyksissä. Meidän täytyy antaa toiminnallista apua investoida teknologiaan. Ja meillä pitää olla hyvät suhteet parlamenttiin. Kun ajatellaan läpinäkyvyyttä ja parlamentin valvontaa, niin ne ovat tässä keskeisiä kysymyksiä. Te tiedättekin jo, että syyskuussa on kolmas parlamentaarisen valvontaryhmän kokous. Eli haluaisin kuulla kantanne tähän asiaan. Ja lopuksi vielä, kuten tiedätte, viime viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi suositukset, jotka liittyvät Europolin ja kahdeksan maan välisen maan sopimuksen, esimerkiksi Israel, Egypti ja Algeria. Voisitko kertoa tästä hiukan lisää, eli millaista lisäarvoa nämä toiminnalliset sopimukset tuovat eurooppalaisten turvallisuuteen? Kiitos. Thank you very, very much. Kiitoksia sitten Gomes. Thank Kiitoksia, rouva pääjohtaja. Minusta on myös hienoa, että olette täällä ja jaan huolenne siitä, että Euroopan budjetti pienenee samaan aikaan, kun tehtävät kasvavat. Kiitoksia varoituksen sanasta. Totta kai tämä asettaa meille vastuuta, kun työskentelemme komission ja neuvoston kanssa budjetin parissa. Minulla on ollut tapaamisia henkilökuntainen kanssa ja Uskon, että lainvalvontaviranomaiset jäsenvaltiossa arvostavat työtänne. Ja on aika masentavaa. E-, että kun ajattelee niitä alueita, jossa Europol voi luoda synergiaa mukaan lukien terrorismin vastainen taistelu ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta. Jäsenvaltiot eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Ja Europol halusi tällaista raho- talousrikosyksikköä, FIUta, mutta neuvosto esti tämän luomisen. Ja sitä on tärkeää, että alleviivata, sillä jos neuvosto on vakavissa ja terrorismin vastaisessa taistelussa, heillä täytyy olla vakavissaan rahanpesun vastaisessa taistelussa ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toimissa. joista terrorismi hyötyy. Me tarvitsemme Euroopan tasoa. Tässä paljon tehdään epämuodollisesti, mutta toiminnan pitäisi olla muodollista. Kysymykseni onkin, onko jokin asia edennyt ja, ja mitä varojen ajatellaan, että jotkut jäsenvaltiot markkinoivat itseäänsä kryptovaluuttojen keskuksina. Muistan, että kryptovaluutat ovat rahanpesun väline. en viitan Maltan ja Slovakian tutkimuksiin. Ja viranomaiset pyysivät Europolilta apua. Mutta kuten Maltassa tiedämme, yhteisöllä on rajansa. Rajat koskevat Europolin mandaattia. Ja ei pidä, se eivät ole enempää kuin viranomaiset pyytävät. Ja jos viranomaiset eivät halua toimia vakavasti, mikä on käsittääkseni Maltan tilanne, ne niin sitten ollaan jumissa. Ja tämä voi vaikuttaa Europolin maineeseen. Että mitä voit sanoa tästä? Mikä on oma käsityksenne? Olette olleet tehtävässä vain 70 päivää, mutta henkilökuntanne on kertonut vaikutelmistaan. Kiitoksia. Ja pyytäisin, että puhutte korkeintaan kaksi minuuttia, kun esitette kysymyksiä. Nyt sitten Makovein. Kiitoksia. No, saatte nämä kaksi minuuttia nyt. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä uudesta asemastanne. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tapaamme teidät. Olen, haluaisin myös toivottaa teille paljon menestystä työssänne. Minun mielestäni Europol on Euroopan unionin Interpolin tulevaisuus. Siis sehän on jo, mutta siitä tulee vieläkin tärkeämpi virasto terrorismin, kyberrikollisuuden, vakavan rikollisuuden, rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, sen tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja sitä vastaan taistelussa. No, mennäänpäs asian ytimeen nyt. Teidän talousarvionne on kaikista tärkein seikka tässä nyt. Aivan kuten kollega Anna Gomes tuossa totesikin. On hyvin hankala ymmärtää sitä, miksi vuoden 2019 talousarviota on leikattu 38 miljoonalla verrattuna vuoden 2008 talousarvioon sellaisissa olosuhteissa, joissa Europoliin tehtävät ja velvoitteet kasvavat. Kun puhutaan vaikka kyberrikollisuuden tor- torjumisesta, terroristi-iskujen estämisestä, Ranskan äh, rajat ylittävistä rikoksista ja niin edelleen. Kaikki nämä rikollisuuden lajit vain kasvavat. Minulla on muutama kysymys, jotka liittyvät tähän ehdotukseen vuoden 2019 talousarviosta. Mistä toimista te, aiotte, te olette luopumaan vuonna 2018 ja onko näitä tiettyjä toimia jo suunniteltu 2019 vuodelle, missä niiden kanssa mennään? Kolmas kysymys. Mitä taloudellisia tarpeita ja prioriteetteja Europolilla on siis äh, prioriteetteja niihin liittyviä talousarviotarpeita vuoden 2019 talousarvion osalta. Siis se, äh, mitä resursseja Europol nyt tarvitsee, niin että se voi kattaa kaikki prioriteettinsa ja tarpeensa. Kiitos. Thank you very much, Ms. McAvey. Kiitoksia. Seuraavaksi Intfeld. Thank you. Kiitoksia. Dubol, kiitto. Tervetuloa takaisin Liipivaliokuntaan. Te olette nyt toista kertaa täällä. Pari täsmällistä kysymystä Gomesin puheenvuoronkin jälkeen. Eli murhatutkimukset Maltalla ja Slovakiassa. Te puhuitte hyvästä yhteistyöstä ja että paikalliset ovat tyytyväisiä apunne, mutta Eikö tämä nyt ole aika vaatimatonta, kun ajatellaan hyvin huolestuttavia merkkejä? Ensinnäkin on kulunut jo näin monta kuukautta murhista, mutta vieläkään ei ole mitään käsitystä syistä, ainakaan kansalaisella. Eli kaksi toimittajaa on murhattu ja murhia ei vieläkään ole selvitetty. Kuka tilasi murhat tai kuka murhasi heidät, sitä ei tiedetä. Eli eikö nyt ole aika vähän sanoa, että te annatte teknistä apua ja Siinä kaikki. Slovakiassa poliisipäällikkö erosi. Maltan poliisipäällikköjen riippumattomuus on kyseenalaistettu. Ja sitten tsekki toimittaja Slovakiassa, jonka puhelin takavarikoitiin. Haluaisin tietää, kuinka paljon Europol tietää tästä. Onko teillä jotain lisäkerrottavaa? Eli autatte Slovakia ja Maltaa mahdollisimman paljon, eli Millaisia rajoituksia teillä sitten on ja mitä valtuuksia tarvitsisitte enemmän? Oikeusvaltioperiaate on nyt paineen alla monissa jäsenvaltioissa ja oikeuslaitos ei aina ole enää riippumaton. Viranomaiset itsekin saattavat olla mukana rahanpesussa tai korruptiossa. Valvontaviranomaiset esimerkiksi rahanpesudirektiivin osalta. Eli konkreettisesti teidän päivittäisessä työssänne, kun jaatte tietoja esimerkiksi näiden selvittelykeskusten osalta. Tehän tiedätte, että osa tiedoista järjestelmässä saattaa olla epäluotettavia. Eli miten hoidatte tällaiset asiat? Stehovski. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, paní... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset teille Rova Levollen siitä, että tulitte paikalle. Olen täällä oikealla istumassa. Meillä on vain kaksi minuuttia aikaa, joten kolme lyhykäistä kysymystä teille. Ensinnäkin kaksi vuotta sitten teidän edeltäjänne mainitsi tämän valiokunnassamme. Hän sanoi, että hän tulee torjumaan tällaista tietyn tyyppistä petoslajia vastaan. No täällä Belgiassa teillä on laki, joka tällaisen mileage fraudin ratkaisi, mutta tämä edustaa noin 13 miljardia euroa vuosittain tapioina. Onko tässä asiassa millään tavalla edistytty? Aiotteko vakuuttaa meidät siitä, että te olette jotain tehneet tämän asian osalta, mutta loppupeleissä ei ole mitään tehtykään toiseksikin? Kattokulku. Äh, siis minä olen äh, budjettivaliokunnassa varjoesittelijä. Minä haluaisin aina parantaa niiden henkilöiden talousarvioita, jotka toteuttavat näitä toimia kriisimaissa, kuten esimerkiksi Libyassa. Siellähän to- to- taistellaan kovasti ihmisalakuljettajia vastaan. Kolmas kysymykseni liittyy siihen, onko tässä nyt tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja Europolin välillä parantunut vuonna 2016. Oli sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät toimittaneet tietoja tai toimittivat niitä vain vähän Europolille. Onko tässä asiassa tapahtunut parannusta? Toivon, että saisin vastauksen kaikkiin kolmeen kysymykseen. to... Kiitos sitten Dupré. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa rouva johtaja. Olen iloinen nähdessäni teidät hiukkaseen yli kaksi kuukautta nimittämisen jälkeen. Kaksi kysymystä. Kuuntelin teitä tarkkaan ja esittelemänne filosofia, jolla puolusti Europolia, oli oikein osuva. Puhutte Europolin merkityksestä tiedonvaihtokeskuksena – analyysikeskuksena ja tukikeskuksena, joka tukee sekä aloitteita että koordinaatioita. Ja tämä on täsmälleen se äh, filosofia, jota tarvitaan, joka ei astu kansallisten viranomaisten varpaille, mutta lisää heidän tehokkuuttaan ja yhteisen toiminnan tehokkuutta, mutta pitää myös sanoa, että vetomuksen rahoituksen puolesta ja Eklan resurssien puolesta on jotain, jonka jaan täysin. Olen talousarvojen valiokunnan jäsen. Olen kuullut siellä kansapuolueen edustajaa ja Liven ja talousarvojen valiokunnan yhteisellä ponnistuksella voimme varmaan parantaa tilannetta, jota komission hallinto on vaikeuttanut. Kaksi toiminnallista kysymystä jotka koskevat äh, terrorismivaliokunnan työtä. Kuunneltuamme eri jäsenvaltioiden poliisiviranomaisia, he ovat kertoneet meille salattujen viestien aiheuttamista vaaroista. Mitä te voitte tehdä Äh, salattujen tietojen suhteen, toimitteko yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa? Ja toinen kysymys. Yksi seikka, joka poliittisesti horittaa EUta, on Välimeren tapahtumat ja, ja ei, misten salakuljettajien kannattava toiminta. Täällä vaikutuksessa koko koko EUhun. Ja mitä te teette konkreettisesti salakuljettaja vastaan ja minkälaista yhteistyötä tai työnjakoa teillä on Frontexin kanssa? Kiitos vastauksesta. Thank you very much. Kiitoksia. De Boer, olkaa hyvä. Thank you. Kiitokset kysymyksistä. Aloitan välittömästi herra Viesnemerän kysymyksistä. Kiitos siitä, että tuitte Europolin painopistealueita ja tavoitteita. Itse asiassa meillä on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat mukana raportoinnissa, koska ajatellaanpa tässä nyt vaikka maahanmuutto, maahanmuuttajien tai siirtolaisten salakuljetuskysymyksiä. Me olemme vahvistaneet näitä toimia asioiden torjumiseksi, mutta me olemme joutuneet tekemään IT-alueella säästöjä talousarviorajoitusten osalta. IT-kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä Europolille teknisistä syistä, mutta myös siksi, että Europolin täytyy jakaa tietoa, ottaa vastaan tietoja, käsitellä tietoja – meidän täytyy olla huipulla tällä alalla. Näin ollen me tarvitsemme riittävästi resursseja, jotta voimme kehittää IT-järjestelmiämme, koska me voimme sitten auttaa tämän avulla jäsenvaltiota. Teknologia on siis äärimmäisen tärkeää meille. Yhteistyö GPSTn kanssa on äärimmäisen tärkeää. Meillä oli Bulgariassa jo ensimmäinen tapaaminen, silloin olin vielä itse tarkkailijana. Ja sitten sitten puheenjohtaja oli hallintoneuvostossamme ja hän selitti mahdollista yhteistyötä. Ja minun mielestäni on erittäin hyvä, että Europolin järjestöä valvotaan poliittisesti. Me, meillä on mahdollisuus läheisempään yhteistyöhön ja suhteisiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja näin minäkin voin saada hieman ohjeistusta viraston tulevaisuuden osalta ja pystyn vastaamaan kysymyksiinne ja olla teidän käytettävissä. Niin odotan innolla syyskuun kokousta ja toivon, että voimme näistä temaattisista asioista alueesta keskustella. Sitten nämä operationaaliset sopimukset kolmansien maiden kanssa, nämä ovat äärimmäisen tähdellisiä Europolille, koska meillä ei ole operationaalisia sopimuksia tällä hetkellä kolmansien maille, maiden kanssa. Ja tässä on selkeä yhteys turvallisen ulkoisen turvallisuuden ja unionin sisäisen turvallisuuden kysymyksen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti antaa ohjeistusta komissiolle tästä ja että on sovittu kehityskulusta tällä alalla, koska meidän täytyy pystyä olemaan varmia siitä, että me voimme ennakoida ja saada myös kaikista ajankohtaisinta tietoa ajatellen Euroopan unionin turvallisuusuhkia. Rova Gomes. Eurooppalainen selvittelykeskus ja Malta ja Slovenian murhat. No, ehkä kryptovaluutoista. Virallisen eri jäsenvaltioissa opin sen, että monet jäsenvaltiot myös tukevat Euroopalia. Esimerkiksi kun ajatellaan tutkimuksia pimeissä verkoissa, ei pelkästään näiden tutkintojen osalta, vaan yritetään myös esimerkiksi järjestää koulutusta poliisiviranomaisille, jopa syyttäjäviranomaisille – pimeän verkon osalta, koska tässä halutaan estää kryptovaluuttojen väärää käyttöä ja muunlaista resurssien käyttöä pimeissä verkoissa. Tässä on yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kanssa ja tämän vuoksi olen jo Sepolin pääjohtajan kanssa keskustellut niin, että mietitään mitä voidaan yhdessä tehdä koulutuksen lisäämiseksi, jos meidän täytyy Europolin tasolla lisätä koulutusta, me voimme vastaavasti vähemmän tukea operationaalisesti. Eurooppalaisella kyberturvallisuuskeskuksella on vahvaa osaamista. Kryptovaluuttojen osalta meillä on asiantuntijoita tässä, mutta heillä on nyt liikaa työtaakkaa, yritämme hoitaa asian. Meillä on koulutusviranomaisia jäsenvaltioissa tällä hetkellä, jotka toimivat yhdessä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on sitoumuksia myös tiettyihin jäsenvaltioihin, joilla on hyvinkin asiantuntija-ihmisiä niin, että he voivat jakaa asiantuntijuuttansa ja koulutusta erilaisten verkostojen kanssa ja me myös tuemme jäsenvaltioita tähän merkittävän asian liittyen. Tässä edistystä täytyy kyllä varmasti saavuttaa. Maltasta ja Slovakiasta vastaan myöhemmin tähän kysymykseen. Sitten taloudellisista yksiköistä ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä. Meillä on operationaalisia tutkimuksia, meillä on asiantuntijuutta, meillä on konferensseja Europolin tasolla tämän asian suhteen. Mutta edistystä tarvitaan vielä lisää ja täytyy luoda lisää tietoisuutta ja tämä on toiseksi suurin asia näissä, asia näissä tutkinnoissamme, joten meidän täytyy todellakin päästä nyt asioissa eteenpäin. Rova Makovei, kiitoksia onnitteluistanne talousarviosta. Toteaisin seuraavaa. Ehdotettu talousarvio, siinä on vajetta Europolin kannalta – Ehdotetulla talousarviolla on vaikutuksia tämänhetkisiin toimiin, esimerkiksi vierassa äh, vierailevien viranomaisten toiminta järjestelykeskuksissa ja vuoden 2018 korjaava talousarvion osalta me saimme lisää 5 miljoonaa näihin saloksen purkutoimiin. Tätä ei, ollut vuoden 2000, tätä ei ole kuitenkaan vuoden 2019 alustavan talousarvioon, joten me emme välttämättä pysty tätä salaus, alustaa käyttämään, saloksen purkualustaa käyttämään tai jatkamaan. Sitten 38 virkaa täytyisi saada lisää ja 2019 vielä viisi väräaikaista virkamiestä täytyy ottaa huomioon myös Europolin monivuotinen ö, toimipaikkasuunnitelma. Aina sanotaan, että halutaan enemmän Europolia, vähemmän, ei vähempää Europolia. No me tarvitsemme tukea rahoituksellisesti tutkimuksiimme. Me Europolilta vaaditaan aina enemmän. Ajatellaanpa vaikka salakuljettajien verkkojen purkamista eri. Jäsenvaltiot ovat tätä pyytäneet. Meidän täytyy ratkaista aina vain ö, lisääntyvät vaatimukset lainvalvolta viranomaisyhteisöltä, kun vierailee jäsenvaltiossa, siellä aina pyydetään lisää yhteistyötä Europolin kanssa ja jäsenvaltiot haluavat enemmän mukana Europolin toiminnassa. He haluavat lähettää yhteyshenkilöitä Europolin ja jakaa enemmän tietoja Europolin kanssa. Meillä on aina vain lisääntyvä määrä operaatioita, eritoten viime vuosina. Meidän täytyy priorisoida tätä tai antaa tutkin, tutkimuksia eri jäsenvaltioille hoidettavaksi. Meillä on hyvin monimutkaisia herkkiä tutkintoja tällä hetkellä menossa, kuten mainitsinkin Maltalla ja Slovakiassa. On mahdollista, että tulevaisuudessa näitä tulee, no, tällaisia pyyntöjä tulee yhä enemmän. Meidän täytyy vahvistaa analyyttisen tukemme laatua, koska jäsenvaltiot eivät voi investoida koinkaan paljon tähän ja jäsenvaltiot tarvitsevat operationaalista tukea, koska silloin me voimme antaa niille Euroopan ulottuvuuden niiden omiin tutkimuksiin. Sitten interoperatiivisuus, se vaatii enemmän resursseja. Me haluamme myös kehittää uusia palveluja, esimerkiksi rikosoikeudellisia välineitä, tutkimusvälineitä. Ne ovat liian kalliita jäsenvaltioita. Vuoden 2019 vuodelle konkreettiset vaikutukset sitten, jos talousarvio ehdotus Europolilta jos näitä varoja ei saada kokonaisuudessa käyttöön, niin silloin tulee ongelmia, mitä tulee toissijaisiin turvallisuustarkastuksiin maahanmuuttajien järjestelykeskuksissa. Ei pystytä kehittämään uusia taktisia välineitä ja tekniikkoja rikollisuuden torjumiseksi. Tällä hetkellä meillä on pieni, mutta tehokas tiimi, tiimi tässä tekemässä tätä. Vaatimukset ovat kovat, tarpeet ovat suuria meidän täytyy pystyä toimittamaan Europol-tietoja, Europolista tietoja useille tuhansille toimijoille jäsenvaltioissa. Me haluamme interoperatiivisia teknisiä ratkaisuja matkustamiseen liittyvien tietojen prosessoimiseksi niin, että me voimme paremmin valvoa Euroopan unionin ulkorajoja. Tällä hetkellä ristintarkastukset, tämänhetkiset ristintarkastukset täytyy automatisoida niin, että niistä tulee helppoja, emmekä käytä liikaa varoja tietojen ristiin tarkastuksen, kun se voidaan tehdä automaattisten välineiden kanssa. Meidän haluamme tukea jäsenvaltioita, myös monissa eri toimissa Meillä on jäsenvaltiossa erikoistuneita toimia. Europolia on pyydetty toteuttamaan eh, esimerkiksi verkoston, asiantuntijaverkoston eh, koordinointia, mutta voimme tämän tehdä, mutta me tarvitsemme resursseja. Me, kuten sanoin jo tuossa aikaisemmin, me haluamme parantaa eh, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan estämistä. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja taloudellisten ö, talousrikollisuuden tutkinnan välillä. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla innovatiivisia ja me tarvitsemme meidän täytyy tutkia markkinoita, mitä me voimme käyttää, mitä rikolliset voivat käyttää, miten lainvalvontatoimijat voivat tähän reagoida. Jos jokaisen jäsenvaltion täytyy yksin toimia, niin tässä tulee lähestulkoon mahdotonta. I think we received very comprehensive and uh, Kiitoksia tästä kattavasta vastauspuheenvuorosta. yes, of course. Just a pause, or it was. No, no, I can uh, give an answer. Okay, to please go back. ahead. Yeah. Indeed. Kyllä. Europolin tulokset jäsenvaltioiden tutkimuksissa rajoittuvat siihen, mitä säännöstämme puitteissa on tehtävissä. Meillä on ollut keskustelut Maltan ja Slovakian poliisipäällikköjen kanssa. Ja aluksi ei ollut helppoa saada Euroopan henkilöstöä hyväksytyksi. Ja sitten nimesimme Europolissa henkilön, joka oli vastuussa, jos oli ongelmia paikallisten viranomaisten kanssa ja sanoi, että nyt Europol on hyväksytty osaksi tutkintatiimiä. Varmisti myös sen, että Europolin edustajat voivat toimia todistajina tuomioistuimessa. Europol ei voi käyttää pakkotoimia. Me olemme osa tiimiä, oikeusviranomaiset ovat myös osa tiimiä, joten sääntöjen noudattamisen suhteen oikeusviranomaisten on ilmoittava sitä kantansa. Näen, että teillä on 11. heinäkuuta kokous tästä aiheesta ja henkilöstämme tulee antamaan teille laajalti palautetta näistä kahdesta tutkimuksesta, mutta mitä puhelimeen tulee – me emme tutkineet tätä puhelinta Slovakiassa. About the three... Ja sitten kolme täsmällistä kysymystä. Meillä taitaa olla kaksi minuuttia enää jäljellä. Tulen antamaan teille kattavan kirjallisen vastauksen. Herra Dupré. Kiitos kysymyksestä annan teillekin kirjallisen vastauksen kysymykseen. Niin. Minulla oli toinen kysymys tietojen jaosta, kun ajatellaan oikeusvaltioperiaatteita ja siihen liittyviä ongelmia tietyissä jäsenvaltioissa. Mehän tiedämme kyllä, mistä valtioista puhumme. Eli voisitko vastata myöskin tähän kysymykseen kirjallisesti? Kylläpä vain. Voin vastata kirjallisesti. Kiitos. No niin. Kaikki on nyt varmaan sitten katettu ja jos ei, niin ne asiat hoidetaan sitten kirjallisesti. Ja sukanteeksi tämä väärinkäsitys. Luulin, että De Paul oli jo vastannut kysymyksiin. Tämä oli minun virheeni tietysti. Mutta näistä kysymyksistä kävi ilmi, että teidän virastonne saa hyvin paljon tukea tältä valiokunnalta. Haluamme, että työnne on tehokasta ja että teillä on riittävästi rahoitusta ja muita resursseja. Ja meidän pitäisi jatkaa lähestää vuoropuhelua, eli kaikkea hyvää teille ja lykkyä työhönne. Good colleagues. Now we can move to... No niin, sitten siirrymme kohtaan viisi. Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa – tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta. SND-ryhmän pyynnöstä huhtikuussa koordinaattorit sopivat valiokunta-aloisesta mietinnöstä, joka liittyy Schengenin säännöstön soveltamiseen Bulgariassa ja Romaniassa. Esittelijänä haluaisin muistuttaa, että on kulunut seitsemän vuotta siitä, kun Bulgaria ja Romania täyttivät kaikki Schengen-alueen ehdot, mutta poliittinen päätös on estetty neuvostossa. Ja tällä hetkellä Bulgarialla ja Romanialla on kaikki Schengenin jäsenvaltion velvoitteet, mutta kansalaiset eivät vieläkään pysty nauttimaan vapaasta liikkuvuudesta. Kumpikin maa vaikuttaa merkittävästi Schengen-alueen turvallisuuteen valvomalla ulkorajoja, mutta ne on pidetty Schengenin ulkopuolella pelkästään poliittisista syistä. Ja muistuttaisin, että parlamentti on ottanut asian kantaa useaan otteeseen täysistunnossa ja myöskin Schengen-alueen vuosiraportissa, joka hyväksyttiin toukokuussa – Eli moneen otteeseen parlamentti on ottanut asiaan kantaa. Ja valiokunta-aloitteisessa, mietinnössä tuodaan jälleen esiin parlamentin kansa, kanta, eli neuvoston pitäisi tehdä päätös Bulgarin ja Romanian Schengen jäsenyydestä. On ehdotettu myöskin kaksi vaiheista lähestymistapaa, mutta pari sanaa vielä taustasta. Vuonna 2010 Neuvosto teki ehdotuksen näiden maiden liittymiseksi Schengen-alueelle, mutta neuvostossa ei päästy sopuun. Ja Puola puheenjohtajavaltiona 2011 teki kompromissiesityksen liittyen ilma- ja merirajoihin ja sitten lykättiin maarajat myöhäisemmäksi ajankohdaksi, mutta tätäkään päätöstä ei ole tehty seitsemän vuoteen – tällaistahan ei voida hyväksyä, kun ajatellaan EUn periaatteita. Ja kaksivaiheinen lähestymistapa Bulgarian ja Romanian osalta, mitä tulee Schengen-alueen jäsenyyteen, niin sillä ei ole mitään oikeudellista perustaa ja lisäksi siihen liittyy riskejä. Silloin luotaisiin uusia ehtoja, joilla voidaan lykätä rajavalvonnasta luopumista ja siitä se taloudellista taakkaa näille jäsenvaltioille, joka liittyy maarajojen valvontaan. Ja näin voisi syntyä myöskin sitten tietoaukkoja Schengenin jäsenvaltioiden ja Schengenin alueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden välillä. Eli se olisi vaarallinen ennakkotapaus. Ja siksi meidän täytyy tukea sitä, mistä sovittiin edellisessä laajentumisessa. Muut päätökset olisivat kielteinen ennakkotapaus näiden kahden maan osalta, mutta siitä olisi haittaa myöskin koko Euroopan unionille. Ja tiedän, mitä on todettu Schengen-alueen toiminnan vuosikertomuksessa. Siellä katsottiin, mitä alueella tapahtunut ja mitä haasteita ja puutteita on. Ja ehdottaisin, että teemme tarkistuksia ja puutumme kysymyksiin, jotka liittyvät Romanin ja Bulgarian Schengen jäsenyyteen. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 20. heinäkuuta, eli nyt varjoesittelijät, jotka haluavat puheenvuoron. Koelio. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen kaikkea sitä, mitä tuossa toitte esille joten olemme ihan samalla linjalla. Ei tässä vuosien aikana ole aina ollut parlamentilla ihan sama kanta, kuten aivan oikein sanoittekin. En tämän vuoksi tue tätä, vaan siksi, että me olemme oikeassa. Tässä on useita syitä sille, että annetaan Romanille ja Bulgarialle Schengen-alueen täysjäsenyys. Ensimmäinen syy on se, että seurataan sääntöjä. Me asetamme säännöt, jos sanotaan, että jokainen jäsenvaltio, joka täyttää Schengenin ehdot, pitäisi ottaa mukaan Schengenin. Ei pelkästään parlamentin, vaan myös jäsenvaltioiden edessä. Tekniset tiimit kaikki jäsenvaltiot aikoinaan sanoivat, että molemmat jäsenvaltiot täyttivät nämä ehdot. Joten jos me haluamme nyt seurata sääntöjä ja sanoa niille jäsenvaltioille, valtioille, jotka eivät äh, seuraa sääntöjä, niitä rangaistaan, niin meidän pitäisi myös toimia päinvastoin. Eli ne, jotka täyttävät nämä ehdot, neiden pitäisi päästä täysjäseneksi Schengeniin. Toiseksikin tämä status ja viesti, jonka me annamme, haluammepa tai emme, niin jos ei ole Schengenin täysjäsen, antaa molempien, se antaa molempien maiden kansalaisille ajatuksen siitä, että he ovat toisen luokan kansalaisia. Heillä ei ole samoja oikeuksia kuin kaikilla muilla Euroopan unionin kansalaisilla, joten jos me todella haluamme vahvistaa eurooppalaista kansalaisuutta, meidän täytyisi antaa kaik, myös Bulgarian ja Romanian kansalaisille sama status. Puheenjohtaja toteaisin vielä, että jos minulta nyt kysytte, mitä me voisimme oppia tästä kaikesta, niin toteaisin ainakin sen, että meidän täytyy olla yksimielisiä tällä alalla. Yksimielisyys tai meidän pitäisi e, päästä eroon tästä yksimielisyyspäätöksenteosta, koska yksimielisyyspäätöksenteko tekee näistä kysymyksistä panttivankeja kansallisen politiikan suunnalta. Meidän täytyisi vaatia eurooppalaista lähestymistapaa näissä kysymyksissä, niin kuin monilla aloilla oma valiokuntamme toimivaltuuskysymyksistä. Me käsittelemme tässä nyt yhteispäätös menettelyasioita ja neuvoston puolelta, meidän puolelta ja neuvoston puolella tarvitaan, tarvittaisiin pikemminkin silloin enemmistöpäätöksiä eikä yksimielisyyspäätöksiä. Me tiedämme, että Lissabonin sopimuksen myötä meitä sitoo molempien maiden osalta tässä yksimielisyyspäätösvaatimus, mutta tämä on huono ratkaisu. Ja sen tuloksena me keskustelimme tästä kaikesta seitsemän vuoden vuotta ehtojen täyttämisen jälkeen. Kiitos, Tenvergia. Merci, monsieur le président rapporteur. Euh, je vais être assez courte. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska olen samaa mieltä siitä, mitä te ja edustaja Koijo sanoivat. Meidän ryhmällemme ei ole mitään syytä pitää Romania ja Bulgaria Schengen-alueen ulkopuolella. Kuten sanoitte, nämä maat ovat juridisesti täyttäneet ehdot jo seitsemän vuoden ajan, eli tämä asia on estetty puhtaasti poliittisista syistä. Tälle ei myöskään ole mitään oikeusperustaa. Tämäkin jo tuli esille. Ja tämä on epäjohdonmukaista, koska tämä liittyy maarajoihin, eli ne, jotka ovat lähimpänä kansalaisia. Ja tämä vain vahvistaisi epäoikeudenmukaisuuden tunnetta Bulgariassa ja Romaniassa. Erityisesti työntekijöitä, jotka käyvät töissä toisessa jäsenvaltiossa. Ja tämä myöskin lisää populismia ja Euroopan vastaisuutta. Mutta kiitoksia siitä, että toimititte jo tässä vaiheessa tarkistukset. Ja varmaan emme edes laadi tarkistuksia, koska meillä ei ole paljon lisättävänä siihen, mitä jo meillä hyvin kuvailitte. Kiitos. Thank you very much, Mr. Demov. You are... Kiitos sitten, Demov. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви за този доклад и изцяло ви Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää eh, teitä esittelijä tämän mietinnön laatimisesta. Se on hyvin kattavaa. Ties kuinka monetta kertaa me haluamme pyytää neuvosta tekemään päätöksen Romanian ja Bulgarian Schengen-jäsenyyden osalta. Me puhumme solidaarisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta Euroopassa, mutta kun emme hyväksyä Romaniaa ja Bulgariaa Schengen-järjestelmään, niin kyllähän tässä aika tavalla oikeudenmukaisuutta puuttuu. Bulgaria ja Romania täyttävät jo, ovat täyttäneet jo vuodesta 2011 lähtien Schengenin jäsenyyskriteerit, mutta eivät vieläkään voi hyötyä Schengenin alueelle alueen täysjäsenyydestä. Tämä on todella nöyryyttävää. Euroopan unionissa me puhumme lainsäädännön ensisijaisuudesta – Jotkut jäsenvaltiot ovat, niissä on erilaisia oikeuskäsittelyjä menossa, mutta toisaalta nämä jäsenvaltiot itse eivät omia sääntöjään noudatta. No mistäpä lainsäädännöstä ja lainsäädännön ensisijaisuudesta noudattamista me sitten puhumme? Schengenin alueeseen liittymissä ehdot Romania ja Bulgaria ovat täyttäneet, mutta niistä ei vielä ole tullut jäseniä. On jäsenvaltio, jotka vaativat tällaista kahden vaiheen liittymisprosessia näiden maiden osalta. Ensin sanottiin, että täytyy poistaa meri ja ilma rajojen valvonta ja sen jälkeen sitten muiden rajojen valvonta. Tuleeko tämä jollakin tavalla yhdentämään Euroopan unionia? Minun mielestäni tämä on huono käytäntö, joka johtaa vain lisäskeptisyyteen ja kansallismielisyyden lisääntymiseen. Tämän vuoksi Romanian ja Bulgarian täytyy tulla täysjäseniksi Schengeniin. Ja toivon, että Kroatialla ei ole samoja ongelmia. You're next. Kiitoksia. Seuraavaksi Pitsula. Thank you, Chair. <clears throat> I would like to... Kiitoksia. Haluaisin onnitella teitä esittelijänä. Tämä on erinomainen luonnos ja tällä hetkellähän EU-ssa vapaa liikkuvuus on yksi arvokkaimpia saavutuksista, mutta se on nyt uhrattu rajojen vahvistamisen nimissä. Tällä tavalla pyritään paikkaamaan puutteita ja edistetään muita yhteisiä politiikan aloja, esimerkiksi Dublin-asetuksen uusinta, uusi, uusi, uudistamista. Meidän täytyy katsoa, mitä puutteita politiikassamme on. Ja haluaisin kiittää siitä, että Kroatia on otettu mukaan tähän kertomukseen. Schengenin tietojärjestelmän soveltamisessa on hyödynnetty Eurooppa-varoja, jotta on pystytty valmistautumaan Schengen jäsenyyteen – ja kyse on viikoista ja kuukausista, kun pääsemme viimeisinkin tavoitteisiin. Mitään osittaista liittymistä ei voida hyväksyä ainoastaan täysimittainen jäsenyys, joka pohjautuu kriteerien täyttämiselle. Se on oikea tapa vahvistaa Schengeniä ja tällä tavalla vahvistetaan Euroopan unionia. Kiitos. Kiitos. Makovei. Paljon kiitoksia. Ja puhun romania. Totta on, että arviointimenettely on Bulgarian ja Romanian suhteen käyty läpi Schengenin liittymisen suhteen. Ja tämä on myöskin neuvostossa hyväksytty ja 2017 ja 2018 parlamenttikin on todennut että Bulgaria ja Romania ovat ensisijaisesti valmiita liittymään Schengen-alueeseen ja toinen 6.2018 virallisessa lehdessä julkaistiin päätös, jolla poistetaan viimeiset esteet Schengenakin toteuttamiseksi Romaniassa Bulgariassa ja tämä astuu voimaan elokuussa 2018 joista ei enää tarvitse muuttaa kansalliseksi lainsäädännöksi. Minulle oli ilo toimia esittelijänä tässä viimeisten yhteisölainsäädännön soveltamisongelmien poistamisessa. Totta kai haluan, että Romania liittyy Schengen-alueeseen, mutta yhden kommentin kuitenkin esittäisin. Komissio ei koskaan luonut kytköistä komission ja Romanian liittymisen ja yhteistyön ja varmistamismenetelmän välillä. Eikä tässäkään mietinnössä pidä tehdä tällaista kytkestä, koska tämä yhteistyö ja varmistamismenettely, sen täytyy jatkua kunnes ehdot on täytetty. Sanon tämän, koska Romaniassa käydään kovaa taistelua joka päivä lahjontaa vastaan. Ja tämä on luultavasti tehokkaan lahjonnan vastaisen työn nurinkurinen tulos. Tänä aamuna äh, lahjonnan vastaisen viraston johtaja te- hänet vedetti virasta pois, koska hän oli, hän toi haastatteluja Euronewsille ja muille, ja koska hän oli niin tehokas. Tämä oli poliittinen päätös, ja viranomaiset eivät enää halua valvontaa, e- eikä hallitus. Tässä yhteydessä me tarvitsemme tätä yhteistyö- ja valvontamekanismia, ja odotamme vastaisuutta. Kiitos, Smenova. Благодаря ви за работата по този доклад. Както... Kiitoksia. Haluaisin aivan aluksi kiittää teitä mietinnöstä. Herra Kuelio, tosiaan sanoikin, että vuodesta 2011 lähtien Bulgaria ja Romania ovat täyttäneet Schengen-jäsenyyden ehdot. Vuos, jo vuosia on suhtauduttu epäoikeudenmukaisesti Bulgarian ja Romaniin, Romaniaan ja minä todella iloitsen kaikista yrityksistä, joilla yritetään päästä eroon tästä epäoikeudenmukaisuudesta. Näin Euroopan parlamenttihan on aina tukenut ja pitänyt kiinni tiukasta kannastansa, eli sääntöjä täytyy yhtä tasavertaisesti soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja haluaisin kiittää kollegoja tästä tuesta. Syyt sillä, että me teistetään liittymästä Schengen-alueeseen, ovat puhtaasti poliittisia. Meidän täytyy muistaa nyt näin siirtolaiskriisin aikoina se, että Bulgaria on antanut vahvan panoksen maahanmuuttovirtojen valvonnalle. Bulgaria on investoinut valtaisasti ulkorajojensa valvontaan. Ja meillä on myös esimerkiksi Frontex-viraston tuki tälle. Toisaalta jos Bulgarian sisärajojen ja Romanian sisärajojen valvonta poistetaan – niin nämä joukot näiltä sisärajoilta valvot, rajavalvojat voidaan siirtää ulkorajoille ja me emme tarvitse tätäkään varten enää lisää resursseja. Joskus bulgarialaisia ja romanialaisia matkustajia tarkastetaan, heille tehdään lisähenkilöllisyystarkastuksia, mukaan lukien myös matkatavaratarkastuksia. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Vuonna 2016 otettiin myös Schengenin alueella sisärajojen tarkastukset takaisin käyttöön osittain. Ja operatiiviset kustannukset ovat olleet 24 miljardia euroa. Meidän täytyy edelleen tukea Bulgarian ja Romanian Schengen jäsenyyttä. Kiitos vielä Și vreau să mulțumesc. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Libe-valikunnan kollegoita ja haluaisin kiittää kaikkia meppejä, jotka ovat aina tukeneet Bulgarian ja Romanian Schengen jäsenyyttä. Meidän täytyy välittää tämä viesti myöskin neuvostolle, koska meidän täytyy nyt oikaista tämä tilanne. Jo seitsemän vuoden ajan Romania ja Bulgaria ovat täyttäneet kaikki tekniset kriteerit. Meillä on myöskin toimia, joilla taataan EUn ulkorajojen turvallisuus. Se, että neuvosto ei tehnyt päätöstä, jos nyt puhutaan vaikka korruption torjunnasta, niin Makoveihan tämän jo mainitsi. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että noudatetaan myöskin eurooppalaista lainsäädäntöä Eli me emme voi ummistaa silmiämme väärinkäytöksiltä, joita on neuvostossa. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy esitellä Euroopan parlamentin kanta. Eli meidän pitää esittää tarkistuksia, jotta pääsisimme Schengen-alueelle. Me noudatamme teknisiä kriteereitä, eikä ole normaalia, että tilanne on venynyt näin pitkäksi ja että Euroopassa toimitaan tällä tavalla. En nyt puhu Romanian valtionsyyttäjän eroamisesta. Meillä on oikeusministeriön raportti ja salaisia pöytäkirjoja Romanian oikeuslaitoksen ja tämän syyttäjän välillä. Ja ne ovat oikeusvaltioperiaatteen periaatteiden vastaisia. Tämä syyttäjä erotettiin tehtävistään väärinkäytösten takia, ettekä te varmaan myöskään hyväksi tätä tilannetta omissa jäsenvaltioissanne. For the support for Kiitoksia, kollegat. Kuten Koe jo usein sanoo, Schengen on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Eli kiitoksia, että tuette sitä, että lähetämme parlamentista taas voimakkaan poliittisen viestin. Ja kuten Makove korosti, komissio ei koskaan ole yhdistänyt näitä asioita, jotka nyt tulivat esille, mutta tilanne on erilainen. Hiljattain yksi pääministeri parlamentin täysistunnossa sanoi jotain, mikä ei ollenkaan pidä paikkansa. Hän sanoi, että sopimus on sopimus ja että parlamentin, Romanian ja Bulgarian täytyy täyttää ehdot päästäkseen Schengen-alueelle. Jos EU haluaa olla uskottava, niin sen pitää noudattaa omia päätöksiään ja suosituksiaan, erityisesti neuvostossa, koska parlamentillakin on tähän asiaan hyvin selkeä kanta. Ja niin, Ai Makove vielä. Fortepes. Ihan lyhyesti. Minä kannatan tätä mietintöä ja toivon, että Romania ja Bulgaria pääsevät Schengen alueelle. Mutta ei saa luoda tätä koplausta tai yhteistyö- ja verifikaatiomekanismiin. Ja jos Romaniassa ja Bulgariassa on korruptiossa ongelmia, niin tämä lisäsi. Eli olen tyytyväinen tästä liittymisestä, mutta ilman tätä kytköstä. Schengen... Tässä on Schengen-asia, jota ei pidä yhdistää tähän toiseen asiaan, mutta jotkut pääministeritkin ovat näin erehtyneet. Eli... Ja Koilju vielä. Ihan lyhyisesti. Ei minulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, että me yhdistämme tämän korruptioarvion Schengenin kriteereihin tietyissä oloissa. Mutta minusta ei ole mahdollista tehdä tätä vaan muutamalle jäsenvaltiolle ja unohtaa kaikki muut. Se on ihan totta. Eli syyskuussa esittelijät kokoontuvat puhumaan tarkistuksesta. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on 20. heinäkuuta. Kiitos. Eli nyt sitten siirrymme kohtaan kuusi. Vieraamme ovat täällä

Colleagues, I think we can... Kollegat, voimme aloittaa. Näen, että kiinnostusta riittää kuulla kahta Itävallan puheenjohtajakauden ministeriä. Toivotan tervetulleeksi sisäministerin Herbert Kiklin, joka on tulossa, SF Moserin, joka on perustuslaki, Uudistus oikeusministeri ja sääntelyn purkamisesta vastaava ministeri. Olen oikein iloinen, että olette täällä Brysselissä tänään esittelemässä Itävallan puheenjohtajakauden ohjelman oikeus- ja tämän alueella. Itävallan puheenjohtajuus on ratkaisulla EUn kaudella, kun parlamentin komissio viimeinen täysi vuosi on käynnissä. Ja on turvallista olettaa, että tämän, tämän viimeisen toivon puheenjohtajuuspäätösten tekemiseksi Levellä on merkittävä vastuu siinä, että hyvät aikomukset tärkeimmissä kysymyksissä eivät jää toiveajatteluksi. Odotuksemme ovat täällä korkeammalla kuin koskaan. Ja Itävallalla on mahdollisuus tuottaa tuloksia sen pohjalta, kovan pohjalta, mitä täällä valiokunnassa on tehty. Ymmärrän, että teille mattonne on Eurooppa, joka suojelee. Ja tämä on suorassa yhteydessä valiokuntamme työhön. Mutta painottaisin kuitenkin, että avainsana on Eurooppa, joka suojelee, eikä mikään jäsenvaltio yksikseen, mikä on niin muodikasta nykyään kovasti toiminut, että tämä on puheenjohtajamaan linja myöskin. Tämä ministerit hyvin tietävät viime kuukausina olemme nähneet merkittävää turvallisuus maahanmuuttohallinnan ja yhteiskäytettävyyden alueella, mitä tulee tietojärjestelmiin. Neuvoston yhtenäisyys ja päättäväinen. Ja tervetuloa ministeri. However well so much uh, needed in other areas as well, most importantly the asylum package. Niin. Näitä tarvitaan muillakin alueilla kuin erityisesti turvapaikkapaketissa, jossa kohdentuntavat tulokset antavat vielä odottaa itseään. Pari viikkoa sitten unionin maiden johtajat allekirjoittavat sen, mikä oli ollut kuukausien kovan työn takana neuvostossa ja erityisesti tässä valiokunnassa. Muistetaan, että talon jäsenten enemmistö on sitä mieltä, että turvapaikkapakettiin eri osat ovat keskenään yhteydessä toisiinsa. Haluaisin kuulla, mitkä näkemykset teillä on viimeistä Euroopan neuvostosta ja minkälaisia askeleita eteenpäin on otettu. Haluatteko säilyttää sen, mikä on jo saavutettu? Ja haluatteko säilyttää tämän paketin lähestymistavan? Olen myös vakuuttunut, että kollegamme ymmärtävät myöskin haasteiden suuruuden. Mitä keskusteluun käytännön järjestelmä tulee ensiksi anna ministereille puheenvuoron 10 minuuttia per ministeri ja sitten aletaan keskustelun. Ja joko kollegoita Voin nostaa kätensä ensin koordinaattorit ja sitten muut jäsenet, jotka haluavat puhua. Ehdotan, että jäsenet raattaisivat puheenjohtajansa kahteen minuuttia. Ja ministeri, teillä on, Kikl, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Euroopan parlamentin jäsenet. On suuri ilo olla kertomassa teille tänään Itävallan puheenjohtajakauden Painopistealueesta, mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen. Ja sen jälkeen voimme sitten käynnistää keskustelun. Meillä on kumppanuus. Me teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja se on minulle erittäin tärkeää. Ja siksi aikaisemminkin olen ollut yhteydessä yksittäisiin parlamentin jäseniin. Ja tämä koskee myöskin asiantuntijoitani, jotka auttavat minua näissä sisältökysymyksissä. Tehän tiedätte, että Itävalta on nyt kolmatta kertaa puheenjohtajavaltiona. Monet puhuvat siitä, että me olemme kokenut puheenjohtajavaltion. Ja tehän tiedätte, että aina sanottiin, että sama ihminen ei koskaan ole kahta kertaa samassa joessa. Eli tilanne riittyy, riippuu erilaisista reunaehdoista. Ja tällä puheenjohtajakaudella – tilanne ei ole mitenkään yksinkertainen. Eli lyhyt kuvaus. Yhtäältä meillä on luottamuspulaa. Monet Euroopan kansalaiset eivät luota toimielimiin maahan muuttokriisin ja eurokriisin jälkeen. Tähän liittyy tietysti myös Brexit, ja meillä on samalla käynnissä hankalia kauppaneuvotteluita. Ja me kaikki varmaan ymmärrämme, kuinka suuri vastuu meillä tällä hetkellä on. Tästä syystä on tärkeää, että neuvosto, komissio ja parlamentti ovat samalla linjalla tulevaisuuskysymysten osalta. No yksi tärkein haaste on maahanmuuttajakriisi. Vuodesta 2015 kansalaisilla on sellainen vaikutelma, että hallinta on menetetty. Tämä liittyy politiikkaan ja myöskin EUn toimielimiin. Ja se on johtanut luottamuspulaan, kun ajatellaan kriisejä tai neuvottelukykyä. Ja tämä johtaa sitten ääri ilmiöihin, terrorismin ja uusiin vaaroihin, kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja yhdessä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta kansalaisten luottamus voitetaan takaisin ja sitä pystytään vahvistamaan. Ja siksi katsomme, että meidän täytyy keskittyä niihin aihealueisiin, joihin ihmiset kaipaavat meiltä vastauksia. Ja voisimme keskittyä siis niihin aiheisiin, jotka aiheuttavat ihmiselle eniten päänvaivaa. Tästä syystä Itävallan puheenjohtaja kaudella puhutaan Euroopasta, joka suojelee. Turvallisuus on keskeinen perustarve ihmisille ja siksi meillä on kuusi painopistealuetta. Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen neuvoston päätelmistä 29. kesäkuuta – olivat tärkeitä, kun ajatellaan painopistealueiden toteuttamista. Siellä on mukana tärkeitä aiheita, jotka Itävallalle ja muillekin jäsenvaltioille ovat olleet tärkeitä. Ne liittyvät turvallisuuteen Euroopassa. Ja kaiken kaikkiaan neuvosto on muuttanut asennettaan maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä ja mitä se merkitsee? Aikaisemmin puhuttiin kiintiöistä ja maahanmuuttajien jakamisesta, mutta nyt on enemmän keskitytty tehokkaaseen ulkorajavalvontaan, ihmiskauppiaiden liiketoimintamallin murtamiseen ja vahvistettuun yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Ja toivottavasti näin ollen on sitten sitten helpompi myös hoitaa sisäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiin. Eurooppa-neuvoston toiminnan muutos liittyy myöskin näihin paikallisiin vastaanottokeskuksiin. Ja meidän täytyy nyt pikaisesti vahvistaa Frontex-virastoa. Meidän täytyy tukea Frontexia valvomaan EUn ulkorajoja, palauttamaan laittomia maahanmuuttajia. Nämä ovat tärkeitä tehtäviä, mutta Frontexin mandaattia täytyy laventaa. Jäsenvaltiona me pidämme Schengen-aluetta arvokkaana – mutta jos EU:ssa on valvomatonta maahanmuuttoa, niin se haittaa kansalaisten turvallisuutta, joten meidän täytyy ylläpitää edelleen sisärajat tarkistuksia. Ja puheenjohtajana haluaisin varmistaa sen, että Schengen pystyy mahdollisimman pikaisesti toimimaan kuin normaalisti. Ja meillä pitää olla turvapaikkajärjestelmä, joka on tehokas. Neuvoston pitäisi myöskin toimia uudella tavalla tällä alalla. Dublin-asetus on osa kokonaispakettia. Ja mahdollisen ratkaisun tarvitaan ponnisteluita ulkorajojen valvonnassa – ja ulkoisissa kysymyksissä ja pitää uudelleen määritellä solidaarisuus ja vastuu. Lokakuussa esittelemme sitten tapahtunutta edistystä hallitusten ja valtioiden päämiehille. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä monella alalla. Ja lisäksi meidän täytyy torjua terrorismia ja ääriilmiöitä ja radikalisoitumista. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia arvoja ja vapauksia, ja meidän täytyy vahvistaa toimia, joilla torjutaan antisemitismiä, ja meidän täytyy torjua juutalaisia yhteisöjä ja laitoksia. Ja sitten arvot, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus. 6.7. marraskuuta järjestämme tämän tilaisuuden Viinissä ja sinne on kutsuttu edustajia myöskin Euroopan parlamentista, jotta voimme paremmin torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Meillä pitää olla enemmän poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä ja meidän pitää vahvistaa myöskin käytössä olevien välineiden tehokkuutta. Itävallan puheenjohtajakaudella keskitytään politiikan täytäntöönpanomiseen – kun ajatellaan järjestäytyneen rikollisuuden torjumista. Ja meidän täytyy katsoa yhteyksiä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja perusedellytys turvallisuusunionissa on myöskin se, että rajavalvonta, rikoslainsäädäntö ja maahanmuuttoviranomaiset saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti. Ja tässä asiassa on hiukan parantamisen varaa. Tietokantojen yhteensopivuus on nyt erittäin ajankohtainen kysymys. Ja meidän täytyy nyt nopeasti varmistaa, että informaatioaukot saadaan tukittua ja että tietokantojen tehokkuus paranee. Ja tietysti aina noudatamme kaikkia tietosuojasäädöksiä, ja tälläkin alalla meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja toivottavasti vuoden loppuun mennessä saamme aikaan poliittisen sovun. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin naapurivaltioiden kanssa, lähtövaltioiden ja läpikulkuvaltioiden kanssa. Ja Länsi-Balkanin kanssa tehdään yhä enemmän yhteistyötä. Tuemme niiden lähe- lähestymistä EUn standardeihin. Ja turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksissä meidän täytyy edistää kumppanuuksia. Tästä puhutaan 13.14. syyskuuta Viinissä. Meidän täytyy vahvistaa myöskin palauttamispolitiikkaa. Se on osa yhteistyötämme. Ja viisumi ja takaisinottopolitiikan yhdistäminen on tärkeä kysymys tällä alalla. Eli hyvät naiset ja herrat, kuten näette, meillä on työntäyteinen puoli vuosi edessämme. Tällä tavalla varmistamme hyvän tulevaisuuden Euroopassa. Ja jos tahtoa löytyy, niin sitten löytyy myös keinoja. Tahtoa meiltä löytyy ja uskon, että myöskin muilla tahoilla on tahtoa. Eli silloin kyllä löydämme keinon edetä. Thank you very much. Minister Moser, the floor. Herra Moser. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin paljon tuli jo puhuttua siitä, mitä Itävalta aikoo tehdä puheenjohtajakaudellaan. Ja puheenjohtaja jo puhuikin jo siitä, että seuraavan vuonna meillä on parlamenttivaalit ja jos nyt teemme intensiivistä yhteistyötä komission, neuvoston ja parlamentin välillä, niin silloin varmasti tämä työ, jota on jo tehty vuosikausia, voidaan saattaa päätökseen. Mutta ennen kuin menen yksittäisiin kysymyksiin, ehkä lyhyesti voisin kertoa pari asiaa. Euroopassa on yhä suurempia haasteita ja meidän täytyy miettiä erinäisiä muutoksia. Meidän täytyy varmistaa tämä hieno rauhanprojekti ja meidän täytyy edistää arvojamme. Me olemme kansalaisille velkaa sen, että pystymme nopeasti löytämään ratkaisuja tärkeimpiin ongelmiin ja voin taata sen, että Itävalta on sitoutunut siihen, että löydämme nopeita ratkaisuja. Uskon myöskin, että Itävallan kaudella, koska sehän tuntee hyvin EUn, voimme Eurooppa-myönteisten voimien kanssa myötä vaikuttaa Euroopan kehitykseen. Mutta haluaisin myös korostaa, että EU-tasolla toimiminen ei ole mikään itseisarvo, vaan silloin, kun tiettyihin tavoitteisiin päästään paremmin toimivalla EU-tasolla kuin kansallisvaltion tasolla. Ja toissijaisuusperiaatteeseen liittyy myöskin se, että Euroopan unionin täytyy hyödyntää resursseja harvempiin tavoitteisiin. Ja meidän täytyy parantaa turvallisuutta ja oikeus- ja poliisialan yhteistyötä. Meidän pitää vahvistaa sisämarkkinoita, mutta myöskin täytyy vahvistaa naapurimaiden vakautta – Toissijaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin. Ja se ei tarkoita sitä, että Eurooppaa supistettaisiin, vaan päinvastoin tällä tavalla EUn hyväksyttävyys paranee kansalaisten keskuudessa ja tällä tavalla voimme vahvistaa Eurooppaa aatteita Puheenjohtajavaltio pyrkii kolmeen tavoitteeseen. Turvallisuus, turvallisuuden vahvistaminen Euroopassa, tästähän jo puhuttiin, eli Eurooppa, joka suojelee. Eli tämä ei ole ainoastaan valtion tehtävä, vaan Euroopan tehtävä, eli Eurooppa voi suojella, ja siksi meidän täytyy parantaa kansalaisten turvallisuutta, ja meidän täytyy vahvistaa oikeusvaltioperiaatteita. Meidän täytyy torjua terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, ja meidän täytyy tehdä parempaa oikeudellista yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla siviili- ja rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Rikos lainsäädännölliset kysymykset pitää nopeasti saada päätökseen. Ja myöskin Bulgarian puheenjohtajakaudella päästiin sopuun ehdotuksesta, joka liittyy rahanpesun torjuntaan ja myöskin päätösten tunnustaminen rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Kansalaisten turvallisuutta on parannettava. Se on meille erittäin tärkeää. Teidän kanssanne meidän täytyy löytää nopeasti ehdotus tähän asiaan. Neuvosto on tehnyt asiassa hyvää työtä ja pyydän myöskin teiltä kompromissivalmiutta, jotta Euroopasta voidaan tehdä turvallisempi. Tiedän, että neuvosto ja parlamentti ovat näissä asioissa eri kannoilla, mutta muistakaa, etteivät ne ole kovin suuria eroja. Yhteinen tavoitteemme on varmasti se, että viranomaiset nopeasti saavat tietää rikoksista ja rikosten tekijöistä. Tämä on tärkeää myöskin, jotta voimme tehokkaasti selvittää rikoksia ja asettaa vastuulliset syytteeseen. Meidän täytyy tehdä kompromissi näissä asioissa ja meidän täytyy saada kolmikantaneuvottelut päätökseen ja hyväksyä oikeusministereiden neuvostossa tämä asia jo ehkä lokakuussa. Ja sitten petokset muilla kuin käteisen kautta on asia, jossa neuvostossa on jo saatu aikaan sopu. Tämä laki mahdollistaa sen, että pystymme vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiin. Meidän täytyy ottaa huomioon virtuaalivaluutat ja petokset, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin väliset yhteydet. Ja sitten, jos on petoksissa käytetty varastettuja maksutietoja, Näitäkin asioita on alettu käsitellä. Ja me haluamme käynnistää kolmikantaneuvottelut mahdollisimman pian. Ja teknologiset haasteet. Meidän täytyy saada e-evidence-ehdotus käsiteltyä ministerikokouksessa 13. heinäkuuta Innsbruckissa käsitellään jo tärkeimpiä osioita – ja sitä, miten tämän tyyppisiä rikoksia pystytään to- torjumaan. Petos saattaa liittyä transaktioon, joka tapahtuu EUn alueella, mutta syylliset ovat EUn ulkopuolella. Eli meidän täytyy löytää näihin asioihin ratkaisu neuvostossa. Ja lokakuussa myöskin haluamme keskustella näistä asioista joulukuussa, olemme valmiita puhumaan yleisistä tavoitteista. Ja toinen tavoite on se, että vahvistetaan Euroopan taloutta ja että meillä on verkostoitunut digitaaliset sisämarkkinat. Ja Euroopan tasolla meidän täytyy varmistaa myöskin se, että kuluttajat pystyvät tehokkaasti käyttämään digitaalisia palveluita. Meidän pitää uudistaa tekijänoikeus lainsäädäntöä. Ja kolmas painopistealue on se, että vahvistetaan naapurialueiden vakautta. Tästä kollegani jo puhuikin. Ja erityisesti tämä koskee Länsi-Balkanin maita. Tällä kaudella järjestämme oikeusministeriön ministereiden kokouksen Albaniassa. Me haluamme vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä yhdestä asiasta. Puhun jo oikeusalan yhteistyöstä ja sitä voidaan parantaa ainoastaan, jos on vastavuoroista luottamusta. Ja tähän tarvitaan kunnolliset olosuhteet. Välineitä voidaan, voidaan käyttää tehokkaasti ainoastaan, jos meillä on voimakkaat oikeusvaltiostandardit ja riittävät resurssit. Jos ajatellaan vaikka eurooppalaista pidätysmääräystä, sitähän voidaan hyödyntää ainoastaan silloin, jos on noudatettu Eurooppa-lainsäädännön lisäksi myöskin kansallista lainsäädäntöä. Eli näissä asioissa on vielä paljon työtä ja 13. heinäkuuta Innsbruckissa ministerit käsittelevät näitä aiheita. Ja sitten meidän ei pidä aina etsiä pienitä yhteistä nimittäjää, vaan täytyy miettiä tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja – ja meidän täytyy Bulgarian kanssa ja Viron kanssa tehdä yhteistyötä. Ja tietysti myöskin teidän kanssanne. Meillä on korkeat odotukset teidän suhteen ja teillä on varmasti korkeat odotukset meidän suhteemme. Eli meidän täytyy löytää kompromisseja. Me olemme valmiita tekemään kompromisseja. Meidän täytyy varmistaa se, että että pidämme mielessä kansalaisten edut ja kansalaisten turvallisuuden. Yhdessä varmasti löydämme ratkaisuja, jotta Euroopasta voidaan tehdä turvallisempi ja näin saamme Eurooppaa myöskin lähemmäksi kansalaisia. Kiitos. Thank you very much, minister. Paljon kiitoksia ministerit esityksestä. Meillä on jo pitkä puhujalista kollegoista, jotka haluavat puhua. Ja aloitetaan poliittisten ryhmien koordinaattoreilla tai jäseniä, jotka edustavat poissa olevia koordinaattoreita. Ja EPP ja Becker ensiksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministereille Itävallan puheenjohtajakauden ohjelman esittelystä. Pari kysymystä. Ensinnäkin tämä asenteen muutos neuvostossa, niin olen siitä täysin samaa mieltä. Euroopassahan tiedetään, että tämä asenne on nyt saanut paljon tukea. Ja se, että politiikassa on nyt luottamuspulaa, se ei koske ainoastaan EUn toimielimiä, vaan me tiedämme, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat hyvin eri kannoilla. Ja tällä hetkellä tämä on uusi tilanne. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy ydinkysymykseen, eli vastaanottokeskuksiin. Ja sitten on avoimia kysymyksiä, miten ja missä turvapaikan hakijoita tulisi säilyttää. Ja tähän liittyy sitten myöskin se kysymys, eli miten tässä asiassa voitaisiin saada aikaan yksimielisyys jäsenvaltioiden välillä. Ja toinen kysymys. Parlamentissa on paljon puhuttu humanitaarisista viisumeista, eli näin ihmisten ei tarvitse lähteä vaaralliselle reitille Välimeren yli ihmisellä kauppiaiden matkassa. Eli kysyisin ministeri Moiserilta. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että olette vahvistaneet toisiasuusperiaatetta. Tätähän Eurooppa tarvitsee. Ja tässä yhteydessä haluaisin kysyä, miten te saatte käsinne tietoja e-privacysta? Siellä on e-residence ja muita osioita, joiden osalta Tietosuojaa perusasetusta on jo sovellettu, eikä siihen liity mitään suurempia ongelmia. Ja sitten toinen kysymys. Huomennahan kuulemme sitten petoksen torjunnasta ja rahanpesun vastaisista toiminnoista. Onko meillä näissä asioissa riittävästi välineitä? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Weidenholzer SD. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tänään emme nyt arvioi Itävallan sisäpolitiikkaa, vaan sitä, miten Itävalta puheenjohtaja valtiona toimii lainsäädäntöprosessissa Euroopan unionissa. Miten Itävalta vie tätä prosessia eteenpäin? Ainahan on ennen ja jälkeen Kyseessä on jatkumo ja haluaisin saada ministeriltä hiukan lisäselvityksiä. Eli onko puheenjohtajakausi hyvä vai huono, niin sitähän tietenkään ei voi tehdä etukäteen. Eli ministeri Kikel, mikä on kantanne ihmisoikeus sopimukseen ja perusoikeuskirjaan Euroopassa – kun tuomioistuimet käyttävät näitä päätöstensä pohjana. Ja kyse on esimerkiksi näistä meripelastuksista. Ja sitten turvapaikkapaketti. Puheenjohtaja jo mainitsi, että kyseessä on tosiaan paketti. Eli yhdessä meidän täytyy tarkistella näitä asioita. Ja meille olisi tärkeää, että tämä prosessi jatkuu. Ja Eurooppaa syytetään usein tehottomuudesta, ja meidän täytyy korjata tämä käsitys, koska pakettihan on ollut valmiina jo kuukausikaupalla, mutta neuvostossa tätä asiaa palotellaan edestakaisin. Eli tältä pohjalta meidän täytyy viedä tätä prosessia eteenpäin, jotta saamme aikaan yhteisen kannan. Ja sitten ministeri Moserille kysymys. Itse olen ollut esittelijänä turvapaikkakysymysten osalta. Eli millaisia painopistealueita Itävallalla on näissä kysymyksissä, kun ajatellaan rajat ylittävää yhteistyötä ja sen vahvistamista? Ja sitten minulla olisi vielä yksi toive. Eli meille kaikille se olisi tärkeää, että e-privacy saataisiin päätökseen Itävallan puheenjohtajakaudella. Tietosuojaperusasetus on tietysti myönteinen asia, mutta tämä yksi osanen siitä vielä puuttuu. Kiitos. Thank you very much. We move to... Paljon kiitoksia. Herra Grisbeck. Merci, uh, merci, monsieur le ministre. Kiitoksia, hyvät ministerit. Te olette useampaan otteeseen puheenvuoroissanne tuoneet esille sen Itävallan puheenjohtajakauden teemana on Eurooppa, joka suojelee. Tähän suojeluun kuuluu myös arvojen suojelu. Kollegani Angelikan kanssa, joka myöhemmin puhuu Lipen yleisistä asioista, itse haluaisin keskittyä parlamentin hyväksymään päätöslauselmaan lasten oikeuksista, eritoten maahanmuuttajalasten on, oikeuksista. Eli parlamentin jäsenet ovat lausuneet sanansa lasten oikeuksista. Minä haluaisin tässä päätöslauselmassa, että teidän puheenjohtajuuskaudellanne, kun sen teemana on Eurooppa, joka suojelee, niin päätöslauselmassa muistutetaan sitä, että maahanmuuttajalasten vastaanotto täytyy tapahtua muualla kuin tällaisissa säilytyskeskuksissa, pidätyskeskuksissa. Ja lapsia täytyy aina kohdella heikommassa asemassa oleva, olevina henkilöinä. Ja aina täytyy ottaa kaikessa huomioon lasten etu koko prosessin aikana. Lapsille täytyy nimetä edunvalvoja viiden päivän sisällä, kun heidän asiansa otetaan käsiteltäväksi. Ja täytyy kiinnittää huomiota kaikkeen siihen, mikä liittyy lasten vastaanottoon ja antaa heille myös psykologista tukea, jos lapset ovat olleet väkivallan uhreja. Heitä täytyy saada myös terveydenhoito- ja koulutuspalveluja, eli heitä täytyy arvojen suojelun näkökulmasta kohdella samalla tavalla kuin eurooppalaisia lapsia. Nämä ovat niitä seikkoja, joista haluaisin muistuttaa Itävaltaa puheenjohtajavaltiona ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä niin, että mennäänkö sitten tätä Eurooppaa, joka suojelee. Thank you very much, Ms. Argentini. Argentini, kiitos. Arvoisa Argentini. Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeusvaltioperiaate ensin. Yleisten ja neuvostossa oli äskettäin ensimmäinen keskustelu Puolan kanssa komission aloitteesta aloittaa artikla 7 mukainen menettely – Voisitteko sanoa, koska käydään seuraava keskustelu? Ja mitä ajattelette saada aikaan tuossa keskustelussa neuvostossa? Komission on aloittanut joulukuussa 2017 oikeusvaltioperiaate Puolassa menettelyn lienee aika ryhtyä toimiin. Voisi kuvitella, että neuvosto on saanut jo selvityksensä loppuun. Ja toinen kysymys koskee turvapaikkaa ja kysymystä ja maahanmuuttokysymystä. Neuvostossa kaksi viikkoa sitten sanottiin, että konsensus Dublinista pitäisi löytää jäsenvaltioiden kesken. Voisitko selittää meille, jos tuontia eteenpäin, mikä on Euroopan parlamentin rooli, jos konsensus täytyy löytää jäsenvaltioiden kesken, todennäköisyys on, että parlamentti jätetään syrjään keskustelussa. Me puolestamme olemme olleet valmiita neuvottelemaan teidän kanssanne jo pari vuotta. Me sovimme muutamasta trilogista Bulgarian puheenjohtajuuden kanssa ja sitten viikkoa myöhemmin huomasimme, että Koreper ei aikonut äh, allekirjoittaa menettely äh, vastannut keskukset, uudelleen sijoittaminen ja kvalifikaatiot. Oletteko te päättäneet auttaa edistämään neuvottelutuloksia, jotka saavutettiin Bulgarian kanssa? Ja sitten uudelleen sijoittaminen. Tarkastelen lukuja. Itävalta on näyttänyt viimeisen vuoden aikana 44 ihmistä Italiasta eikä ketään Kreikasta. Kertokaapa, että vielä noudattaa vielä uudelleen sijoittamisprosentteja, kun te olette puheenjohtajamaa ja teidän täytyy näyttää vähän esimerkkiä ja osoittaa, että solidaarisuus on ainoa tie eteenpäin – eurooppalaisen ratkaisun löytämiseksi ja turvapaikkakriisiin, tai pitäisikö sanoa vai poliittinen kriisi, jossa luvut ovat pieniä ja paljon poliitikkoja, jotka pyrkivät sitten suurentelemaan niitä. Ja sitten nämä alueelliset sijoituskeskukset. Jokainen Afrikan maa on nyt sanonut virallisesti, että eivät ne aio toimia tällaisena mainoskeskuksina. Mitä suunnitelmia Itävallalla on? Paljon kiitoksia. Ernst. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Kysymykseni menee Kikelille, sisäministerille. Tehän puhuitte ylistävästi päätöksistä ja ehdotuksista, joista on puhuttu neuvostossa, mitä tulee turvapaikkakysymyksiin. Ja siellä esimerkiksi ehdotettiin, että kolmansia maita kannustetaan Afrikassa esimerkiksi perustamaan vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille. Mitään myönteistä palautetta ei näistä maista ole tullut. Eli millä tavalla aiotte kannustaa näitä maita perustamaan näitä vastaanottokeskuksia pakolaisille. Ja sitten on puhuttu siitä, että vapaaehtoisesti otetaan vastaan pakolaisia. Tämä on siis vapaaehtoinen toimi. Ja sitten perustetaan näitä vastaanottokeskuksia. Katsotteko, että vapaaehtoisuus toteutuu? Ja uskotteko, että on mitään mahdollisuutta toteuttaa tätä? Vai mikä on teidän käsityksenne? Ja sitten Saksan kanssahan on neuvoteltu Zeufelin ehdotuksista. Siellähän puhuttiin näistä väliaikaisista keskuksista. Ja haluaisin nyt kuulla, mikä on teidän kantanne tässä asiassa. Puolueen puheenjohtaja sanoi, että turvapaikka kysymyksiä tällä kaudella ei tule. Ja voin sen kyllä ymmärtää. No miten jatkatte toimintaa? ne näiden keskusten osalta ja sen suhteen, että Italia ei enää suostu toimimaan tällä tavalla. Sitten turvapaikkapaketti. Meillä on jo kolmikantaneuvotteluiden tulokset, jotka saatiin Bulgarian kaudella. on nyt taas pantu jäihin, eli miten aiotte tässä asiassa edetä. Ja sitten Dublin neuvosto ja te neuvoston puheenjohtajana Aiotteko varmistaa sen, että parlamentin Dublin-ehdotus, Dublin 4, että sitä todellakin käsitellään? Vai eikö Dublin 4 ole mitään merkitystä keskusteluissanne? Tähän liittyy perheiden jälleen yhdistäminen, sosiaaliturvakysymykset, turvapaikanhakijoiden edut ja periaate, eli että ensimmäinen valtio, joka käsittelee, on sitten se, joka käsittelee turvapaikkahakemuksen. Eli mitä mieltä olette ehdotuksistamme Dublin nelosen suhteen? Thank you very much. Kiitos. Oni. Thank you very much for... Uh, Kiitoksia puheenvuoroistanne. Toivotan tervetulleeksi näiden turvallisuuden ja kansalaisten sekä oikeusvaltion kannalta tärkeiden asioiden yhdistämisen tässä. Minulla on kaksi kysymystä teille. Millä tavalla haluatte työskennellä sen, suunteen, että jossakin, sen suhteen, että jossakin jäsenvaltioissa mennään taas kohti oikeusvaltioperiaatteen toteutumista? Itse tulen Puolasta. Puola on nyt artikla 7 menettelyn alla, mutta me emme keskustele pelkästään tästä menettelystä, vaan siitä, millä tavalla oikeusvaltioperiaatteesta tulisi paljon ymmärrettävämpi. Ja me haluamme samanaikaisesti uusia tulokkaita Euroopan unioniin, jotka täysin siis kunnioittavat oikeusvaltioperiaatetta. Sitten toiseksikin yksityisyys. Tämä mainittiin aikaisemminkin. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meillä Bulgarian puheenjohtajuuskaudella käytiin vain trilogia tämän asian osalta. No, joten nyt puheenjohtajavaltiolla on viimeinen mahdollisuus keskustella näistä asioista. Toivotan, olen iloinen näistä lausunnoista, joissa totesit, että meidän täytyy suojella ja luoda hyvä luottamuksellisuusohjelma, mutta toisaalta meidän täytyy myös luoda hyviä innovaatiot tekijöitä, mitä tulee esimerkiksi tietojen käsittelyyn. Joten voisitteko vastata näihin kahteen kysymykseen? Kiitos. Please. Zilstra. Yes, puheenjohtaja. Ja kiitoksia näistä esityksistä, ministerit. Itävallan uusi hallitus on tarjonnut muille jäsenvaltioille vaihtoehtoja – Vaihtoehtoja ei paljon ole. Saksan hallitushan on tuhoutumassa, mutta Itävallan hallitus on ryhtynyt toimiin, jotka ovat tärkeitä Euroopalle. Ja liittokansli Kurz on saanut kiitosta näistä uudistuksista. Ja henkilökohtaisesti te olette edistäneet lakiuudistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoreittien seurantaan. Ja teillä on myöskin yhteyksiä, jotka liittyvät rikoksiin ja oleskeluluvan menettämiseen. Ja aiotteko yrittää viedä eteenpäin tätä lakipakettia, ja jotta siinä on sääntö, jossa puhutaan henkilöstä, joka on lomalla samassa maassa, josta häntä syytetään rikoksesta. Ja sitten nämä vastaanottokeskukset Afrikassa, tästähän puhuttiin jo 2014. Ja onko Itävaltio katsomassa, että tämä voisi olla ratkaisu Euroopan turvapaikkaongelmissa, koska vapaaehtoiset sisäiset siirrot eivät ole tähän mennessä oikein toimineet. Kiitos. Mr. Niedermüller. Dank Kiitoksia näistä esityksistä. Ministeri Kiel, aluksi totesitte, että Euroopassa on maahanmuuttokriisi. Minusta tuntuu, että ei tämä ole oikeastaan mikään varsinainen maahanmuuttokriisi, koska nämä lukemat koko ajan laskevat. No poliittinen kriisi meillä on, siinä mielessä, että Euroopassa on yhä enemmän poliittisia puolueita, jotka käyttävät hyväkseen maahanmuuttokysymyksiä päästäkseen poliittisiin tavoitteisiinsa. Te puhuitte nyt asenteen muutoksesta neuvostossa, ja suoraan sanottuna, jos se tarkoittaa sitä, että on näitä suojakeskuksia tai muita Euroopan ulkopuolella, niin silloin teillä on hyvin vaikea löytää kompromissia parlamentin kanssa. Jos suljetaan rajoja tai satamia, niin niistä ei ole apua. Meillä pitää olla nyt uudenlaista politiikkaa, eikä enää sitä, että torjutaan todellisuus ja turvapaikkapolitiikka. On erittäin tärkeää, että te ette puhuneet mitään kotouttamisesta. Te ette yhtään puhuneet siitä, että tämäkin on erittäin tärkeä osa eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Ja kolmanneksi, vuosikausia on ollut erilaisia ehdotuksia ja päätöslauselmia neuvoston pöydällä, mutta niille ei tapahdu yhtään mitään. Millä tavalla te, millä tavalla te aiotte saada aikaan sovun, jos te aina vain puhutte satamien ja rajojen sulkemisesta ette puhu kotouttamisesta, ette puhu mitään eurooppalaisesta turvapaikkavirastosta. Näitä toimia olisi tarvittu jo vuosikausia, enkä nyt ollenkaan näe, millä tavalla te voisitte ratkaista tämän tilanteen. Kiitos. Mr. Děkuji, pane předsedající, děkuji pánové ministři. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja puheenvuorosta ja kiitokset teille hyvät ministerit puheenvuorostanne. En aio sellaisen asioihin puuttua, jotka täällä on jo mainittu, mutta haluaisin puhua yhdestä asiasta, jota ei ole vielä mainittu. Tämä liittyy menen, turvapaikkamenettelytapaan ja näihin menettelytapoihin Euroopan unionin ulkopuolella. Haluaisin kysyä teiltä, onko mitään edistystä saavutettu neuvotteluissanne sellaisten maiden kuin Albania tai Pohjois-Afrikan maiden kanssa? Näettekö näiden maiden osalta minkälaista tahtoa luoda tällaisia väliaikaisia leirejä, joissa näitä menettelyjä voitaisiin soveltaa ja toinen kysymykseni kuuluu, e, mahtaisiko tällainen menettely vain lisätä tällaista e, vaikutusta, jossa yhä useammat ihmiset e, lähtevät tien päälle yrittämään onneansa. Kolmanneksi, mikä tällaisen menettelyn oikeudellinen vaikutus mahtaisi olla? Ja pitäisikö kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyä, jos tällainen päätös tehdään näistä menettelyistä? Ja nyt luen puhujalistan. Mr. Lopez Aguilar, Ms. Spinelli, Ms. Mlinar, Mr. Köster, Ms. Gomez, uh, Ms. Björk, Mr. Pavel, Ms. Jaroka. Am I missing someone? Puuttuuko joku? Vielä joku? Ja lisään itsenikin listalle. Lopes Aguilar. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole sitä mahdollisuus, vaan hyvän tahdon ele. Että live-valiokunta toivoo teille mitä parhainta menestystä Euroopan unionin kiertävälle puheenjohtajuudelle. Näin se on myös Itävallan puheenjohtajuuden kanssa. Mutta totta myös on, että se astuu johtoon parlamentin mandaatin ratkaisevassa vaiheessa. On alle vuosi jäljellä. Ja teillä tulee olemaan ainoa täysi puheenjohtajuus ennen vuoden 19 vaaleja. Tämä on asia. että tuloksellisuus Live-valiokunnan alueella on heikkoa ja huolestuttavaa, ja teidän pitäisi tehdä jotain tilanteen parantamiseksi. Koska koko joukko asioita, jotka ovat olleet neuvostossa jumissa, kun ei ole halua ymmärtää, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, parlamentti on tasaisella pohjalla toinen lainsäätäjä. Neuvosto ei ole ainoastaan huoneessa, vaan me parlamenttina myös. Olemme kuunnelleet teitä tarkkaan. Te olette painottaneet turvallisuutta, turvallisuutta ja turvallisuutta. Sitähän neuvosto on painottanut. Yhteiskäytettävyys, sen selvittäminen, kuka saapuu EU-hun, kuka ylittää rajat. Mutta parlamentissa meillä on ollut vaihtoehtoinen lähestymistapa, ja, jota kutsumme holistiseksi. Meille solidaarisuus on tärkeä mandaatti. Meille vastuunjako on tärkeää. Tärkeää on osoittaa kunnioitusta jokaisen ihmisen perusoikeuksia ihmisoikeutta kohtaan, jotka ovat osana maahanmuuttoprosessia ja erityisesti turvapaikanhakijoille. Ja kiinnitämme huomiota niihin lainsäädäntökokonaisuuksiin, jotka ovat vielä ilmassa neuvoston vuoksi. Että kiinnitämme huomiota Sieltä on äärimmäisen tärkeää, että te saatte tuloksia aikaan ja edistätte näitä asioita. Ja painetaan vain yhtä asiaa, jossa esittelee viisa, viisumikoodista, mikä on jaannannut jo kaksi vuotta. Pitäisi saada prosessin loppuun. Olemme tehneet parhaamme kompromissin saamiseksi neuvoston kanssa ja vetämme siihen, että saisitte kompromissin aikaan parlamentin kanssa – jotta asiakokonaisuus saataisiin pakettiin ennen kauden loppua. Ja kysymys oikeusministerille, joka painotti, miten tärkeää vastavuoroon ja luottamus ja tunnistaminen on Euroopan oikeudelliselle yhteistyölle ja sen onnistumiselle meiltä puuttuu vastavuoroista luottamusta. Se on romahtanut viime aikoina. Eurooppalainen pidätysmääräys ei onnistu tuottamaan tuloksiaan. Tämän suhteen teidän pitäisi sitoutua vastavuoroisen luottamuksen palauttamiseen, vastavuoroisen tunnustamiseen, hyväksynnän palauttamiseen. Ja tämä pitäisi olla olennaista. Artikla 7 kanssa käsittelevien prosessien kanssa Unkari ja Puola. Kiitos, että kuuntelitte. Useful. Kollegat, nyt tullaan käyttämään nuijaa tätä vahvaa välinettä muistuttaakseni teitä ajankulusta Spinelli. Kiitoksia puheenjohtaja. No, ministeri Kikel, minä en ole vakuuttunut siitä, että neuvostossa olisi tapahtunut mitään asenteen muutoista, eikä siitä varmaan ole vakuuttunut myöskään parlamentti. Tämä muutos perustuu vain siihen, että on luovuttu taakanjaosta, on luovuttu kotouttamisesta ja on keskitytty pelkästään ulkorajojen valvontaan ja solidaarisuuden uudelleen määrittämiseen. Kysymykseni liittyy kolmeen tärkeään osioon tässä uudessa tilanteessa. Nämä kysymykset eivät ole ainoastaan ongelmallisia, mutta ne eivät ole mahdollisia toteuttaa. Ensinnäkin nämä vastaanottokeskukset kolmansissa maissa. Millainen kumppanuus meillä on Afrikan kanssa, kun valtaosa Pohjois-Afrikan maista on jo sanonut ei näille keskuksille? Mitään sitoumusta ei ole sisäisiin siirtoihin EU:ssa. Ja UNHCR totesi, että näitä keskuksia ei voida perustaa, mikäli perusoikeuksia ei kunnioiteta. Sitten läpikulkukeskukset tai oikeastaan pidätyskeskukset. Ne ovat EUn ulkopuolella ja haluaisin tietää, mistä syytetään niitä, joilta riistetään vapaus. Tämä on pahempaa kuin Guantanamo. Näitähän kutsutaankin leireiksi. Ja sitten se, että Dublin uudistuksesta on kieltäydytty. Tavoitteena on se, että jaetaan tasaisesti tämä taakka. Haluaisin tietää, ja mitä aiotte tehdä puolustaaksenne parlamentin ehdottamaa uudistusta? Ja millä tavalla aiotte saada aikaan konsensuksen? Yksimielisyyshän tarkoittaisi sitä, että hylätään parlamentin ehdotus. Aiotteko te hylätä sen? Kiitos. Ms. Mlinar, please. Thank you very much. Vielen Dank äh, für Ihre Präsentationen. Kiitoksia näistä esityksistä, ministerit. Te kumpikin korostitte sitä, että meillä pitää olla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja toivottavasti kaikki nyt ymmärtävät, että Euroopan parlamentti pohjautuu kompromisseille ja yhteistyölle. Sehän on koko hankkeen pohjana. Eli voitte luottaa siihen, että myöskin me haluamme tällaista yhteistyötä. Jos, kuten tekin sanoitte, toiminta pohjautuu Euroopan arvoille, eli demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet laajemmassa mielessä. Mielestäni tästä te puhuitte vähän liian vähän. Eurooppa, joka suojelee, Eurooppahan pohjautuu juuri näihin arvoihin ja kollegani mainitsivatkin jo, että meille on erittäin tärkeää, millä tavalla te käsittelette näitä kolmea mietintöä turvapaikkapaketissa. Niistä on neuvoteltu vuosikausia. Meillä oli aktiivisia neuvotteluita, olemme tehneet monia kompromisseja. Ja nyt sitten olemme täällä. Ja tilanne on se, että asia on jäänyt jumin neuvostoon. Eli tämä kysymys teille, ministeri Kikkel miten te puheenjohtajavaltiona aiotte käsitellä tämän asian, koska tämä on asia, joka koskettaa kansalaisia, ihmiset haluavat tätä, ja tiedämme, että tähän asiaan voi löytyä ainoastaan eurooppalainen ratkaisu. Sitten ministeri Moza tehän oikein puhuitte tästä tapauksesta. Itsekin olen ollut esittelijänä tässä, mutta tässä on nyt yksi ongelma, syrjimättömyysperiaate. Eli kun kyse on henkilöistä, joilla on kaksoiskansalaisuus. Eli haluaisin kysyä, mikä on teidän kantanne tässä kysymyksessä? Thank you. Kiitos. Kästä. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suoraan sanottuna olen huolissani siitä, että seuraavan puolen vuoden aikana EU tekee paljon hallaa solidaarisuudelle, demokratialle ja ihmisoikeuksille – turvapaikkaoikeus, joka on kirjattu Lissabonin sopimukseen ja ihmisoikeuskirjassa, se halutaan nyt poistaa. Ja asiat halutaan pitää EUn ulkopuolella ja tämä on EUn arvojen vastaista. Ja sitten ihmisiä laitettaisiin Afrikkaan pidätysleireille, jossa heitä voidaan ehkä kiduttaa tai raiskata – niin tämäkin on EUn perusarvojen vastaista. Te puhuitte maahanmuuttokriisistä, mutta meillä on poliittinen kriisi maahanmuuttajia ja pakolaisia vastaan. Tämä on nyt ratkaisevaa. Ja kun puhutaan maahanmuutosta, niin te annatte vaikutelman, että se liittyisi terrorismin ja rikollisuuden lisääntymiseen. Katsoiko tosiaan, että ihmiset, jotka pakenevat sisällissotia ja tulevat EUn alueelle, niin että he ovat automaattisesti rikollisia ja terroristeja. Tällä tavalla ihmiset jätetään EUn ulkopuolelle tilaan, jossa he eivät enää ole ihmisiä, joilla on ihmisoikeuksia. Ja te luotte tässä sellaista ilmapiiriä, jossa vastustetaan ihmisiä, jotka tulevat tänne. Eli kysyisin, Millainen strategia teillä on, jotta voitaisiin torjua terrorismia, todellista terrorismia EU:ssa? Ja lopuksi vielä, meillähän on Välimerellä humanitaarinen katastrofi. Yli 35 000 ihmistä on sinne hukkunut ja tänäkin vuonna jo 1400 naista, miestä, lasta, alaikäistä. Mikä on teidän strategianne? Mitä te aiotte tehdä, jotta tämä humanitaarinen kriisi saataisiin päätökseen. Ja tällä hetkellä vaikuttaa, että jäsenvaltiot tällä hetkellä ovat keskittyneet siihen, että kriminalisoidaan näitä pelastusorganisaatioita. Ne, jotka edustavat EUn arvoja, pelastavat näitä ihmisiä. Millä tavalla tämä kriminalisointi jatkuu? Meidän pitäisi varmistaa se, että tämä päättyy Itä- ja Itävallan puheenjohtajuuskaudella. Ja varmistakaa se, että nämä pelastusalukset pääsevät turvallisiin satamiin. Kiitos. Thank you very much. I would just like to... Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa, että herra Jurekin on nostanut kättä Jarva Tunda myös. Nyt virallisesti tämän lista, koska ihmisen nyt tulee puheenvuoroa pyytämään. Rava Gomez, kiitos jaan kollegoiden huoleen siitä, että meillä ei ole maahanmuuttokriisiä. Meillä on poliittinen kriisi, kun ei ole hallitukset unohtavat perussolidaarisuuden, mutta myöskin kansainvälisen oikeuden perusperiaatteet. Ja historiamme, tum, synkimpien sivujen historian miettimällä avaamalla tällaisia äh, ja pakolaisten pidätyskeskuksia – he pyrkivät sama, luomaan samanlaisia keskuksia Eurooppaan ja ri- kriminalisoimalla kansallisjärjestöjä. Jopa Paavi äskettäin totesi, kuinka halveksuttavaa epäinhimillistä tuo on. Joten kysymykseni teille, herra ministeri Kikl, on... Mitähän se Eurooppa nyt suojelee, kun pakolaisille ei maahanmuuttajille mitään turvallisia reittejä? Te edistätte ihmiskauppiaiden bisnestä, koska kun ei ole turvallisia keinoja, ihmiskauppiaat voivat toimia. Se luo aukon salakuljettajalle. tälle. Me, antaako puheenjohtajakautanne prioriteetin ALV-reformin uudistamiselle, joka neuvoston mukaan antaa 50 miljardia järjestäytyneelle rikollisuudelle, terroristeille, myös Daeshille, Al-Qaidalle. Suljetteko tämän porsareijan, joka vahvistaa unionin omia varoja, eikä maasta sen, että rahat eivät mene järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terroristeille? Pidättekö te huolta, et, että neuvostossa on tukea eurooppalaiselle tällaisten rikoksisten tutkintakeskukselle? näkää tällä myöllä ongelmaa rikkaiden maahanmuuttajien kanssa, koska teillä on Itävallassa ohjelma, jossa annatte kansalaisuuden, kun investoi kaksi miljoonaa minimi. Voisitpa kertoa, kuinka moni ihminen, mikä määrä ihmisiä sai kansalaisuuden noiden kahden miljoonan maksun jälkeen viimeisen parin vuotena. Sitten perheiden yhdistäminen. Ja sitten me tiedämme, että Itävalta, mitä tämä Eurooppa suojelee tällä hetkellä, kansalaisia vai kleptokraatteja? Voin antaa teille nimiä Ukrainasta, Kremlinistä, Balkanilta, ja te tunnette heidät oikein hyvin. He ovat löytäneet turvasataman Itävallassa. Miss Björk. Eh, jag tror att vi är många... Uskon, että me olemme, olemme huolestuneita, kun kuulemme, että paradigma muuttuu. Ja jos jonkun pitää muuttua, pitää lisätä solidaarisuutta, solidaarisuutta pakolaisten kanssa, solidaarisuutta, jotta me Eurooppa tai heille ihmisarvoista vastaan. Me tarvitsemme etsintä- ja pelastuskeinoja. Me tarvitsemme laillisia Kenellä tulee Eurooppaan sellaista paradigman muutosta? Minä olen säästen siirtojen esittely Euroopan parlamentissa. Me olemme humanitaarisen järjestelmän, järjestelmän jossa ei globaali vastuu jokaista pakolaista kohtaan, mutta myöskin kolmisia maita kohtaan, joissa on suuri pakolaisväestö. Kuten myöskin tiedetään, me olemme päässeet aika pitkälle neuvotteluissa, mutta sitten on kysymys näistä alueista, leireistä tai maihin Se on jotain, mitä emme Tuo teiltä on hyvin konkreettinen kysymys. Tuleeko Itävallan puheenjohtajuus pyrkimään siihen, että sisäisiä siirtoja tapahtuu näiden alueellisten keskustelun puitteista, koska siinä tapauksessa silloin parlamentin puolelta ei ole mahdollista tukea tästä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja Pavel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hier an Ihrer Linken, Herr Minister. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kiitoksia. Haluaisin puhua parista asiasta, joista te ikävä kyllä ette puhuneet. Aluksi totesitte, että kumppanuus on tärkeää. Te puhuitte rajojen suojasta. No Bulgaria ja Romania niillähän on paljon ulkorajaa suojeltavana. Ja se nyt ei välttämättä ole se helpoin raja. Siellä on Ukraina, Moldova, Mustameri, Bulgarialla on vielä Turkki naapurina. Olemme tehneet työmme hyvin. Tämä todettiin myöskin Schengen-tarkastelussa. Romania ja Bulgaria ovat tehneet työnsä erittäin hyvin. Mutta se ei tarkoita, että pääsisimme Schengen-alueelle. Ja haluaisin kysyä teidän Kantaa ne tähän? No, heinäkuusta varmaan ei mene läpi, mutta ehkä joulukuussa tämä voisi onnistua. Eli mitä pitäisi tehdä, jotta me voisimme päästä oikeutetusti Schengen-jäseniksi? No, kummassakin maassa on erillinen järjestelmä yhteistyölle ja tarkistuksille. Vuoden ajan olemme saaneet selkeitä tavoitteita ja meillä on aikaa syksyyn asti täyttää tavoitteet ja jos ne onnistuvat, niin kun ajatellaan mekanismin turvallisuutta, niin saadaanko tämä ongelma ratkaistua, koska jos on jokin järjestelmä, niin sen pitää koskea kaikkia valtioita eikä vain kahta. Ja sitten voisiko olla mahdollista, että tästä järjestelmästä päästään eroon joulukuun kokouksessa. Ja sitten he halusivat uudelleen määritellä solidaarisuuden ja no, innolla jään odottamaan, mikä se uusi määritelmä sitten on. Jarovka. Thank you very much, Mr. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhykäisesti. Kiittäisin ensin ministereitä Kikriä ja Muuseria siitä, että jaoitte suunnitelmanne oikein, millä me kuulimme herra viime viikolla täysistunnossa. Tässä on erittäin hyvät neuvottelut nyt edessänne, onnittelut ja paljon menestystä niiden kanssa. Kuten sanoitte, terrorismi ja korruptio ovat seikkoja, joihin täytyy kiinnittää hyvinkin paljon huomiota. Parlament, Euroopan parlamentin Balkanin strategian varapuheenjohtajana balkanilaisella äh, varapuheenjohtajana haluaisin kiinnittää huomiota ne parin seikkaan, jotka tulivat esille livessä tänään, eli radikalisaatio, öö, esto, verkosto. Tämä on erittäin hyvä tietoisuuden lisäämisaktiviteetti, mutta Täytyy huomata myös, minkälaista radikalisoitumista tapahtuu eurooppalaisten köyhien joukossa. Edellisellä, edellisellä rahoituskielellä, rahoituskaudella tätä tuettiin paljon. Te voitte nyt hieman tätä vielä nostaa näitä varoja. Eritoten kun radikalisoituminen syntyy köyhyydestä. Täällä on miljoonia toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajia. He ovat syntyneet täällä ja he eivät ole tyytyväisiä elämäänsä. Tämä hanke voisi olla loistava ongelmien ratkaisemiseksi. Nykyisissä rahoituskehyksissä on ollut pariksi kolmeksi vuodeksi varoja, kun e- e- löydetään nuoremmalle työpaikkoja. Tämä vähentää radikalisoitumista. Eritoten nyt kun teillä on Euroopan parlamentilta vahva tuki vähemmistökysymyksistä 100 100-120 miljoonasta 7 miljoonaa vähemmistökysymyksiä. Romaniassa ei voi laittaa Unkarin lippua pormestarin viraston ulkopuolelle, koska se on kiellettyä, joten nyt pitää todellakin hyödyntää Euroopan parlamentin viime vuoden vähemmistöjen oikeuksien viestejä ja rakentaa näiden pohjalta hyvin vahva vähemmistö, lähestymistapa ja oikeuksien suojelun lähestymistapa. Ja haluaisin kiittää myös neuvostoa näistä EU-Ukraina tämän viikkoista neuvotteluista. Kiitoksia. Ja pyytäisimme vielä, että myöhemmin palaisitte tuloksista täällä valiokunnassa puhumaan. Paljon kiitoksia. W naszym gronie z e, wielką satysfakcją wysłuchaliśmy. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän parlamentille on suuri ilo kuulla se, mitä te ö, e, täällä puhutte, samoin kuin se, mitä ministeri Kurz viime viikolla puhui Strasbourgissa. Puhuessaan ja puhuessaan eritoten Euroopasta, joka suojelee, mutta joka myös kunnioittaa eroavaisuuksia, jotka ovat meidän kulttuurimme ja sivilisaatiomme pohjalla. Yksi tämän päivän haasteista nimenomaan kuuluu siihen, että pystymme elämään näiden eroavaisuuksien kanssa, joten pyytäisin, että Itävalta voisi nyt neuvostossa todella ottaa vahvan roolin, kun on näitä tällaisia vastakkainasettelukysymyksiä esimerkiksi Unkarin ja Puolan osalta. En puhu omasta maastani Puolasta, koska minulle sanotaan, että en suhtaudu asioihin objektiivisesti, mutta voisin puhua unkarilaista, koska unkarilaisia kohtaan hyökätään, koska he suojelevat Unkarin ulkorajoja. Unkarilaiset siis suojelevat EUn ulkorajoja ja heitä kohtaan hyökätään tämän vuoksi. Minä toivoisin, että Itävalta pitäisi kiinni hyvin rakentavasta roolista niin, että saitaisiin rauhoittumaan nämä jännitteet ja että neuvostosta ei tulisi sellainen foorumis, foorumi, jossa jäsenvaltiot olisivat koko ajan vastakkainasettelussa. Tämän sanon ennen kaikkea sen vuoksi, että henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä ja puhunut puolesta. Komissio on antanut oman raporttinsa komissiosta ja ää, puolesta ja nyt me odotamme vielä tuomiota, ratkaisua tähän. No, demokratiassa kaikki ovat syyttömiä ennen kuin päinvastoin osoitetaan. Ja tässä tapauksessa, kun päätetään siitä, onko demokratialle riskiä vai ei, niin meidän täytyy odottaa tätä. Tämä on yksi niistä mekanismeista, joita sovelletaan ja sitä täytyy kunnioittaa myös neuvostossa. Haluaisin kiinnittää huomiota Itävallan puheenjohtajuuskauden osalta myös siihen, että tässä neuvosto otti, teki päätöksen taistella maahanmuuttoa vastaan sen alkulähteillä, no tänä, siis laitetaan maahanmuuttoa vastaan sen alkulähteillä, no tänä päivänä kuullaan, että tästä maahanmuutosta on tulossa yksi elementti, jonka kautta päästään lailliseen maahanmuuttoon. No tämä nyt on aivan absurdia ja minä toivon, että Itävallan puheenjohtajuuskaudella Eurooppa-neuvosto voisi ottaa takaisin itselleen Euroopan unionin suojelun rooli. Kiitoksia. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Ja suurkiitokset ministereille. Oli todella kiinnostavaa kuulla teidän kuvaukstanne ja miten te mielette seuraavat puoli vuotta. Tämä on suuri luottamus. Kiinnostavaa nähdä, mitä ketä tuota. te puhutte suolemasta Euroopasta. Täytyy sanoa, että kun olen Ruotsista, minusta ihmisoikeus, on ihmisoikeus tuntea olonsa turvalliseksi omassa maassaan, mutta en tiedä, onko näin enää, koska Ruotsissa olemme nähneet, mitä, mitkä vaikutukset on, kun meillä on alueita, jonne voi mennä laittomia aseita tulviin sisällä, on ampumisia, mistä raiskauksia. Meillä on todella hankalaa. Meidän täytyy tuntea itsemme turvalliseksi, jotta me tätä maistuslistalla. Minä vähän hämmästä mietityttää, minkälaisia esteitä me, teillä mielestä ne on ulkorajojen turvaamisessa. Minä ajattelin näitä laittomia aseita, joita virtaa sisällä. Mitä te olette ajatelleet, että miten te turvaatte tuon? Mitä siellä mumina oikein no, no Voisitteko olla hiljaa siellä? Miten te olette nähneet Frontexin mandaatin, sen budjettien kolmekertaisen vuosi vuodelta 95 prosenttia ajasta menee tässä etsimis- ja pelastustoiminnassa. Ja minusta aika tärkeää ja vihdoinkin pidämme huolta, kun kysymys on tuhansista ihmistä, jotka hukkuvat, eli eh, merellä, että se on hirveä, tai jotainhan nyt täytyy tehdä. <clears throat> Nämä turvapaikkakeskusten rakentaminen. Kukaan sanoo, että tämä raiskauksiin ja kirjoitukseen johtaa, että se voidaan tehdä sellaisessa oloissa, että voidaan tehdä hyviä päätöksiä ja UNHCRkin voi auttaa. Oletteko te miettineet, miten tämä ongelma on ratkaistu Australiassa? Oletteko te miettineet sitä? Thank you. The last pick on the list. Kiitos. Viimeinen puhuja. Ruiz. Sí, muchísimas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta yksi seikka, jonka toitte esille, oli aika huolestuttava, kun halutaan puhua, suojella eurooppalaisia arvoja ja ihmisoikeuksia. Ne ovat kyllä edelläkin, ovatko ne edelläkin yleismaailmallisia? Mitä tämä paradigman muutos tarkoittaa? Että perusoikeudet on vain eurooppalaisille jos tämä paradigman muutos tarkoittaa tätä, niin silloin me kyllä menetämme aika tavalla Euroopan unionin arvoja ja tulevaisuudessa myös turvallisuuden. Onko Libyan malli sellainen malli, jota vasten te tarkastelette tätä paradigman muutosta? Jos näin on, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluu vain joillekin. Meidän täytyy tarkastella huolella sitä, mitä Libyassa tapahtuu, koska tällä hetkellä meillä on tietoja, meillä on erilaisia lukuja, hukuneiden määrä Välimeren reitellä. Ja tässä on kaksinkertaistunut niiden henkilöiden määrä, jotka palautetaan Libyaan. Ja mehän tiedämme, että heitä kidutetaan ja raiskataan siellä. Eli onko tämä paradigman muutos nyt tällainen Libyan mallin mukainen? As you could. Kuten ministerit kuulette, Kysymyksiä on paljon. Ja paljon odotuksia myös puheenjohtajakauden kanssa. Nyt on viimeinen mahdollisuus ennen Euroopan vaaleja tuottaa tuloksia. Täällä on erilaisia näkemyksiä. Olemme aika monimuotoinen talo, mutta valiokunnassa teemme kovaa työtä, mutta kompromissien kanssa olemme luoneet ainoan paketin, joka on varsin tehokas. Uskon, että useimmat kysymykset koskevat turvapaikkapaketteja, jotka pyrkivät tarjoamaan turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta eurooppalaisille. Emmekä voi siltä välttele Euroopan kansainvälisiä velvollisuuksia. Me etsimme eurooppalaista ratkaisua. Meillä on pahimmiltaan vain yksi kysymys. Herra Pavelkin otti tämän esille. Juuri ennen kuin tulitte saliin, Keskustelemme mietinnöstä, josta äänestetään parlamentissa koskien Bulgarian, Romanian ja Schengenin liittymistä. Seitsemän vuotta sen jälkeen, kun nämä maat ovat täyttäneet kaikki Schengenin jäsenyyden ehdot. Mutta neuvosto vastustaa sitä. Ajatteko te mahdollistaa nyt täyden mahdollisuuden tai joku muun mahdollisuuden liittyä Schengeniin, mutta nyt me haluamme tulla kuulla teitä. Hiljaisuutta. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia hyvät näistä herrat. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja heti aluksi se, mitä Linnar sanoi, eli ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Tämä on erittäin tärkeä kysymys Itävallalle puheenjohtajakaudella. Ja itse olin tilintarkastustuomioistuimessa tuomarina ja tavoitteemme on varmistaa oikeusvaltioperiaate, oikeusvarmuus. Aion viedä asioita tähän suuntaan ja siksi on hyvä, että juuri tänään san puheenvuoroissa tuli ilmi, että vastavuoroinen luottamus, oikeusvaltioperiaate ja vastavuoroinen tunnustaminen on erittäin tärkeää ja Itävaltakin tekee työtä tähän suuntaan. Ja seuraava epämuodollinen neuvoston kokous on 12.13. heinäkuuta ja siellä jo esityslistalla on oikeusvaltioperiaate ja katsomme, mitä oikeuden alalla voidaan tehdä, jotta voitaisiin vahvistaa vastavuoroista luottamusta ja vastavuoroisia tunnustamisia. On puhuttu eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, eurooppalaisesta syyttäjän virastosta, Brysselin asetuksesta, lasten sieppauksista – ja sitten e-evidence, e-privacy. Nämä kaikki osoittavat, millä tavalla haluamme kehittää Eurooppaa, mutta meillä pitää olla enemmän yhteistyötä ja meidän täytyy käydä vuoropuhelua, jossa otetaan huomioon eri kannat ja myöskin ihmisoikeustuomioistuimen kannat ja meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisuja. Ja sitten seuraavassa oikeusministereiden neuvostossa ja lokakuussa jatkamme keskustelua komission kanssa. Silloinkin puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta. Ja sitten kumppanien kanssa on kokous, jossa käsitellään näitä asioita. Ja Länsi-Balkanin maiden kanssa järjestämme myöskin konferenssin, jossa puhutaan tästä aiheesta. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on saada päätelmät, joilla korostetaan oikeusvaltioperiaatteen kysymystä. No sitten 26.6. oli kuuleminen yleisten asioiden neuvostossa ja komission jäsen Timmermans viittasi siihen, että edelleenkin Puolassa rikotaan perusperiaatteita ja 18. syyskuuta on seuraava kokous ja voin varmistaa, että tätä asiaa käsitellään siellä yhdessä komission kanssa ja neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa. Mietimme sitten, miten asiassa edetään. Ja meillä pitää olla vuoropuhelua ja sen valtioiden on, on sitouduttava tähän periaatteeseen ja 11 muutakin jäsenvaltiota on puhunut siitä, että vuoropuhelua on jatkettava. Se ei koske pelkästään Puolaa, vaan se koskettaa meitä kaikkia. Ja meidän kaikkien täytyy tarkastella vähän itseämme ja sitä, mitä voimme kehittää oikeusvaltioperiaatetta. Ja meidän täytyy miettiä indikaattoreita, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteen määritelmään. Nämä ovat tehtävämme. Ja sitten Aguilar puhui siitä, että jotain on tehtävä. Tämä koskee sekä parlamenttia että neuvostoa. Ja me kumpikin haluamme kehittää Eurooppaa. Eli nämä asiat, jotka ovat esityslistalle, ne pitää viedä loppuun asti. Jos haluamme tehdä Euroopasta turvallisemman ja haluamme samalla lisää luottamusta, niin se on jo hyvä saavutus. Ja kompromissivalmius neuvoston puolella on olemassa. Sitten e-privacy-asetus. Sekin on meille tärkeä kysymys. Tällä alallahan on vielä avoimia kysymyksiä, kun ajatellaan evästeitä, innovatiiviset palvelut – eurooppalaiset pk-yritykset, verkkomedia. Ja jotkut jäsenvaltiot katsovat, että pitäisi keskittyä enemmän tietosuojan, ja toiset katsovat, että pitäisi tukea enemmän yrityksiä. Eli tässäkin on erilaisia intressejä. Jotkut jäsenvaltiot ovat sanoneet, että he katsovat, että tällä hetkellä säädökset eivät ole riittäviä ja niitä pitää kehittää vielä lisää. Me jatkamme tätä työtä ja seuraava neuvoston työryhmä kokoontuu jo heinäkuussa. Sitten puhuttiin rahanpesudirektiivistä. Haluaisin kiittää siitä, että kolmikantaneuvottelu saatiin päätökseen ja sitten kysyttiin, onko tämä riittävä teksti. Meidän pitää estää se oikeudenkäyttöalue shoppailu, jos eri alueilla on erilaisia rangaistuksia samasta rikoksesta. Meidän pitää vahvistaa kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Meidän täytyy katsoa myöskin rangaistuksia rahanpesusta ja oman rahanpesun kriminalisointi. Tällä alalla on saatu jo paljon aikaan ja tavoitteeseen on nyt päästy. Ja toivottavasti hyvin nopeasti, ehkä lokakuussa tämä direktiivi voidaan hyväksyä neuvostossa. Sitten Weidenholzer puhui oikeuden hankkeesta. Ja juuri tällä alalla meillä on uusia tehtäviä, uusia asioita käsiteltävänä ja toisaalta Euroopan syyttäjänvirasto. Eli nyt ei pidä kouluttaa ainoastaan juristeja ja tuomareita, vaan muitakin virkamiehiä, virkailijoita, jotta ymmärretään paremmin näitä asioita. Eli haluamme, että EU-oikeuden osalta kansalaiset tietävät oikeutensa paremmin, ja me haluamme vahvistaa koulutusta ja jatkokoulutusta tällä alalla, ja myöskin haluamme, että meillä on ylikansallisia verkostoja. Se liittyy jatkokoulutukseen. Meillä on tämän hyvä verkosto. Ja sitten budjettineuvotteluissa olisi hyvä, että verkostolla on riittävästi rahoitusta. Esimerkiksi 305 miljoonaa euroa. Sehän on vähemmän kuin aikaisemmin. Ja jos haluamme, että oikeusvaltiota vahvistetaan, niin siihen täytyy löytää myöskin resursseja – ja juuri tätä ohjelmaa pitää vahvistaa tulevaisuudessa. Puhuin jo oikeusvaltioperiaatteesta ja e-evidence liittyy myöskin tähän. Juuri tällä alalla pitää olla toimia, jotta viranomaiset saavat riittävästi tietoja käyttöönsä. Me tiedämme, että näistä tietojen säilytysajoista tulee yhä lyhyempiä ja viestintä on yhä enemmän digitaalista. Ja siksi tällä alalla haluamme riittävästi tietoa viranomaisille. E-evidence täytyy mahdollisimman nopeasti saada päätökseen. Yhdysvalloissakin on tämän tyyppinen laki, ja me neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa marraskuussa, ja olisi hyvä, että meillä on jo selkeä käsitys asiasta siihen mennessä. Asioista on puhuttu jo epämuodollisesti ja haluamme käydä suuntaan antavaa keskustelua lokakuussa. Ja sitten ma- lokakuussa meillä on sitten linja selvä. Eli haluamme tämän asian päätöksen Ja sitten Linarkin puhui siitä, että on tärkeää, että meidän täytyy olla valmiita tekemään kompromisseja. Kyse on kaksoiskansalaisista ja sormenjäljistä. Ja meillä on ollut jo neuvotteluita yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa kompromissien osalta. Ja 18. päivä meillä on jo kokous, jossa mietitään kompromissiehdotuksia ja ehkä siellä sitten parlamentin kanssa pääsemme mahdollisimman pikaisesti nopuun, sopuun. Eli me tarvitsemme enemmän turvallisuutta viranomaisille. Eli oikeudenalalla on paljon tehtävää. Haluamme yhdistää Eurooppaa, koska tiedämme, että silloin Euroopalla on mahdollisuutta, jos meillä on oikeusvaltioperiaate ja oikeusvarmuus taattuna – Tämä on tehtävä meille kaikille ja toivottavasti yhteistyö toimii tällä alalla ja pystymme sitten vahvistamaan kansalaisten oikeuksia ja usko, toivottavasti neuvostossa pystymme viemään asioita tähän suuntaan. Kiitos. kiitoksia, herra Kittul. Danke, herr Vorsitzender. Ich darf mich auch für das äh, große... Haluaisin Kiitän teitä kaikkia kiinnostuksestanne. Puheenjohtajakauden tulevat sota kohtaan ja kiitän teitä myös kriittisistä kysymyksistä. On oikein hyvä kohdata kriittisiä kysymyksiä näistä asioista, koska joillakin aloilla meillä on umpikuja. Ja näemme, me voi edetä perinteisellä tiellä. Ja yksi asia meitä kaikkia kiinnostaa, ja sen näkee täällä. En sanoisi, että kelläkään olisi hyviä aikomuksia Euroopan suhteen. Se mitä kaikki yhdistää, mutta, mutta kaikissa hyvissä perheissä on tarvetta keskustella siitä, mikä on parasta Euroopalle. Mutta perhe pysyy vielä yhtenäisenä, vaikka keskustelun tarvetta on. Eli Itävalta on seuraavan kuuden kuukauden aikana sillanrakentaja. Vaikka siltaa haluaisi rakentaa joen yli, mutta jommalta kummalta puolelta se rakentaminen täytyy aloittaa. Jommalta kummalta puolelta täytyy aloittaa. Tässä on paljon kysymyksiä, mutta yritän nipottaa ne. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä oli arvot ja arvojen suojeleminen. Ja arvojen suojeleminen, monet ottavat sen esille. Tämähän on ihan selvää. Kukaan ei kyseenalaista ihmisoikeuksia ja ihmisoikeusperuskirjaa. Mutta kaikissa ponnisteluissamme jäsenvaltioiden kanssa, mutta neuvotellessamme myös parlamentin kanssa, aina pitäisi säilyttää nuo oikeudet ja suojella niitä. Ja kysymys on, täällä puhuttu virheistä. Sitten mikä on suuri virhe arvojemme kanssa. Suuri virhe on, kun suurin synti on nämä tuhannet ihmiset, jotka hukuvat välimerellä. Se on suurin ihmisoikeuksien loukkaus. Se on näiden ihmisten kuolema. Ihmisten kuolema välimerellä. Mä ajattelen tätä paradigman muutosta. On kysyttävä, turvapaikkakysymykset Ihmissä on ihmisessä, kuten bisnesmallisen tuhat die uh, das Ziel und der Gegenstand unserer Hilfeleistung sind, die on ihmiset, jotka haluavat apuamme. Ne eivät välttämättä tarvitse apua meiltä. Ihmiset, joilla on varaa, ihmiset, joilla on varaa, ihmissalakuljetuspalvelut, he ottavat osaa tähän bisnesmalliin. Ja tämä on suuri virhe. Sitä vastaan meidän on taisteltava. Ja siitä syystä meidän täytyy saada paradigman muutos aikaa. Kysymys oli, mitäpä sitten näistä maihin nousukeskuksista? Tämä ei ollut meidän keksintömme, vaan tämän neuvoston asia, jota on viety eteenpäin. Eli meidän pitää miettiä sitä, miten tällainen malli voisi toimia. No siellä vähän irvistellään, mutta me tiedämme, että aikaisemminkin malli, jota nyt on noudatettu, ei oikein ole toiminut. Jos olisi toiminut, niin tästä näistä asioista ei tarvitse keskustella. Eli meidän täytyy miettiä uusia ratkaisuja erinäisillä aloilla – Torstaina Innsbruckissa on ensimmäinen epämuodollinen neuvoston kokous ja siellä jo puhutaan näistä maihin nousukeskuksista. Ja sen jälkeen muiden kumppanien kanssa, turvapaikkaviraston kanssa ja UNHCRn kanssa ehkä muidenkin kanssa, kolmansien valtioiden kanssa jatkamme keskusteluita tämän mallin kehittämisestä. En tiedä, miksi kaikki ovat niin pessimistisiä täytäntöönpanon kanssa. Minä olen optimistinen, enkä usko, että tässä nyt mitään suurempia ongelmia olisi. No Afrikan maat. No, miten voidaan torjua jotain, jota ei ole edes kehitetty vielä? Eli mennään tässä nyt askel kerrallaan. Hyvin usein mietitään jo kolmatta tai neljättä vaihetta ennen kuin ensimmäistä on edes saatu valmiiksi. Sitten Dublin. Ja kokonaispaketti. Minä tiedän, kuinka arvokas tämä Dublin-paketti on. Meillä pitää olla yhtenäisiä standardeja ja meidän pitää varmistaa yhtäläiset vastuualueet. Meidän pitää yhtenäistää valvontaa ja näin saamme sitten vakauttaa eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Ja tästä syystä me haluamme viedä tätä pakettia kokonaisuudessaan eteenpäin teidän kanssanne. Ja se, missä yhteistä kantaa vielä ei ole neuvostossa, niin niiden tulosten pohjalta, jotka Bulgarian kaudella saatiin aikaan, Bulgariahan sai aikaan hyvin paljon edistystä näissä asioissa, niin tuloksia analysoidaan ja katsotaan sitten, millä tavalla eri umpikujista päästään eteenpäin. Mutta meidän pitää myöskin olla vilpittömiä keskustelussa. Ja meidän täytyy muistaa, että juuri kun puhutaan Dublinista ja neuvosto on antanut meille tehtäväksi tämän, meidän pitää yrittää löytää konsensus asiassa. Ja meidän täytyy muistaa, että ongelmia on tämän taakanjaon pakollisuuden suhteen. Ja kun ajatellaan ongelmia ja ongelmien analysointia, niin meidän pitää pyrkiä miettimään solidaarisuutta näissä kysymyksissä ja miettimään käsitettä uudelleen. Aikaisemmin solidaarisuus oli yhdistetty aina taakanjakoon ja pakolliseen jakoon. Mutta solidarisuuteen liittyy muitakin osioita, esimerkiksi ulkorajojen valvontaan osallistuminen, meripelastuksiin osallistuminen ja muita. Eli tässä on monia rakennuspalikoita, joiden osalta voimme rakentaa uuden kuvan. Tämänhetkinen järjestelmä ei ole toiminut, ja sen me kaikki tiedämme. Sitten sisäiset siirrot, ja tässä viitattiin Itävaltaan ihan suoraan. Itävalta on ollut tässä mukana. Me olemme lähestulkoon täyttäneet kiintiömme. Itävalta, vaikka sillä on korkea taakka tässä, niin Itävalta ei näissä kysymyksissä kyllä voi syyttää mistään. No sitten vielä nämä vastaanottokeskukset. Tietysti jäsenvaltioiden on muistettava vastuunsa. Meidän ei pidä miettiä turvallisuutta vain yksiulotteisesti, vaan tähän liittyy monia asioita, esimerkiksi talouspolitiikka ja muut politiikan alat. Ja sitten pitää olla kannustinjärjestelmä, jotta päästään tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Sitten puhuttiin Seehoferin kannanotosta. No käsittääkseni tällä hetkellä Saksa neuvottelee kolmansien maiden kanssa. Kyse on edelleen Dublin-asetuksesta, eli vastuu on Italiassa – tai Kreikassa. Ja nyt siinä katsomme, miten tilanne kehittyy, mutta vastuu tällä hetkellä on siellä. Ja tämän suuntaisesti käydään neuvotteluita. Sitten turvapaikkalomailijoiden palauttaminen. No, tämä nyt ei oikeastaan ole EUta koskettava teema, mutta mainitsen sen vain että asetuksessa on ehdotus, eli että kotiinpaluu voi johtaa siihen, että turvapaikkahakemus peruntuu. Maahanmuuttoongelmia ei enää ole. Tämä on nyt vähän ennenaikainen varoitus. Ja tämä muistuttaa keskustelua, jota käytiin ennen vuotta 2015. Jotkut varoittivat siitä, että erinäisillä aloilla mahdollisesti ei pystytä valvomaan tilannetta ja että mekanismit eivät toimi. Silloin todettiin, että kyse on paniikin lietsomisesta ja tähän liittyy sisäpoliittisia ulottuvuuksia. Pari viikkoa sitten tapasin komission jäsen Avramopuloksen ja Länsi-Balkanin maiden edustajia. Ja siellä nämä asiat nähtiin aivan toisella tavalla – ja puhun tästä vain yhdestä maahanmuuttoreitistä, koska tietysti näissä ongelmissa jo nyt pitää miettiä koordinointia, jotta samalla tavalla kuin vuonna 2015 ei pääse käymään. Tämän järkevää politiikkaa, tämän aloitteellista politiikkaa – eikä tässä yritetä vain paikkaamaan polttavimpia ongelmia. No, meidän täytyy nyt maahanmuuttokysymyksissä miettiä sitä, millä tavalla voimme auttaa niitä, jotka todella tarvitsevat tukeamme ja apuamme. No sitten nämä leirit. Artiklassa 34 on puhuttu neljän viikon pidättämisestä, jonka aikana selvitetään tilanne turvapaikanhakijan kanssa. Eli tämä nyt ei johda minkäänlaisten vankien, vankiloiden rakentamiseen. Sitten Romania, Bulgaria ja Schengen-alue. Haluaisin kiittää näitä maita niiden toiminnasta ulkorajoilla, mutta te tunnette neuvoston kannat. Ne nyt ovat mitä ne ovat, mutta lokakuussa, siis todennäköisesti lokakuussa, palaamme tähän asiaan. I have asked questions about money laundering. It's essential the security of our citizens. Kysy rahapehosta, Se on turvallisuuden kannalta välttämätön. Onko mitään vastauksia? Selbstverständlich. das darf ich auch noch. Niin, totta kai. Tässä nyt vain esimerkiksi kysyttiin, mitä tehdään äärioikeistoa vastaan. No, terrorismi ei liity mitenkään oikeistoon tai vasemmistoon, vaan terrorismi kohdistuu perusarvojamme vastaan ja kansalaisia vastaan. Ja silloin kun puhutaan terrorismin torjunnasta, niin silloin puhutaan kaikesta terrorismista. Ja rahanpesu on tarpeen, että viranomaisella on mahdollisuuksia saada lausuntoja rahoitusalan alalta. Tässä on vielä parantamisen varaa. Ja meidän täytyy viedä tätä hanketta eteenpäin ja uskon, että pian saamme aikaan jo yhteisiä tuloksia. Kiitos ministerit. Kysymyksiä on niin paljon, että niihin on vaikea vastata lyhyissä kysymysvastaussessioissa. Yrititte kuitenkin hyvin. oli vuosi 2015 kun Eurooppa ei ollut valmistautunut ihmisten saapumiseen, kun he pakenivat Syyriasta tai maahanmuuttoaaltoon. Se, minkä useimmat sanovat tavalla tai toisella, oli, että Euroopan unionin meidän täytyy ottaa tuloksia, joita kansalaiset haluavat tehokkaita periaatteellisia ratkaisuja ja myös kansainvälisiä sitoumuksia vastaavia ratkaisuja. Nyt on oikea hetki. Nyt on erilainen tilanne kuin ennen. Ihmisten saapuminen Italian on vähentynyt EUn ja EUn toimien seurauksena lähes 80 prosenttia. Vuoden alkupuolella vain 40 000 ihmistä saapui Eurooppaan, ei 1,6 miljoonaa. Kuten 2015 meillä täytyy työskentellä yhdessä teidän puheenjohtajakaudella vuoropuhelussa. Tiedän, että talolla on vahvoja kantoja tietystä piirteistä. Pitäkää se mielessä vuoropuhelussa. Hyvää onnea. Kiitos. Colleagues, now we move to... Ja nyt viimeinen kohta esityslistalla tänään, joka on Euroopan työviranomaisen perustaminen kohta seitsemän. Työllisyysvaliokunta on vastaava. Ja herra Pavel, te valmistelette luonnosta. Teillä on lyhyt puheenvuoro. First I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta tämän eurooppalaisen työviranomaisen perustamisesta. Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta saliin. Ja voisivatko ihmiset poistua täältä salista mahdollisimman hiljaisesti niin, että voimme kuunnella esittelijää. Olkaa hyvä, jatkakaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen työllisyysvaliokunnan jäsen myöskin ja näin ole minusta tämä on erittäin tärkeä aihe ei pelkästään minulle, vaan molemmille valiokunnille. Euroopan työviranomaisen pitäisi antaa oma panoksensa selkeiden, tehokkaiden ja tasavertaisten sääntöjen täyttämiselle ja valvoa tai varmistaa perusoikeuksien noudattaminen, samoin kuin henkilöiden, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, mukaan lukien sinisen kortin ja perheenjäsenien liikkuminen. Tässä täytyy pystyä myös toteuttamaan hyvissä oikeudenmukaisissa työoloissa rajat ylittävää työntekoa ja torjua työ, työsyrjintää, työhyväksikäyttöä ja niin edelleen. Ehdotin tarkistusta, jotta saataisiin selkeä ö, tapa käsitellä tällaista pimeää työvoimaa. Sillä on merkittäviä vaikutuksia monissa eri asioissa. Jotkut heikossa asemassa olevat ryhmät, kuten kolmansien maiden kansalaiset, ovat tarvitsevat myös lisäsuojaa. Tässä täytyy pitää kiinni ja edelleen kehittää eurooppalaista alusta niin, että voidaan parantaa ja jäljittää pimeää työvoimaa ja tässä täytyy tehdä vahvaa yhteistyötä. Mitä tulee henkilötietosuojaan, GDPRn, niin tätä täytyy myös täysimääräisesti kunnioittaa. Näiden sääntöjen mukaisesta kaikki tietojen käsittely, henkilötietojen käsittely tullaan rajoittamaan vain siihen, mikä on välttämätöntä. Tietoja kerätään vain erityisiä oikeudellisia suhteellisia tarpeita varten ja ajattelin tehdä selkeäksi sen, että viranomaista ja komissiota pitäisi pitää yhteisinä tietosuojasääntöjen valvojana. Ja lopuksi vielä hyvä puheenjohtaja toteaisin sen, että tässä petoksia täytyy torjua ja tässä täytyy ottaa huomioon neuvoston e, asetusehdotus eurooppalaisen viranomaisen perustamisesta ja kaikista niistä toimista, joilla voidaan torjua petoksia. I have to make an announcement that... Kiitos herra Pavel. Täytyy sanoa, että tulkkausta vaan puoli seitsemään. Haluatko varjostelijat puhua? Roka, joku muu. Pyydän puhukaa. Paljon kiitoksia. Elmasta herra Sokeli EPPstä. Hän näin nimissään kiitän teitä teidän työstä ja ainoastaan mietinnön laatimisesta. Mä sitä, että tässä myös hyvät ilmaperä Schöpfle lähettää tarkistuksensa myöhemmin. No, Mutta me haluamme vahvistaa tekstiä. Yksi tarkistusblokki koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Sen täytyy säilyä, jotta EU-sääntöjä Noudatetaan selkeästi reilut säännöt ja, ja väärinkäytösten estäminen takaavat, että kansalaiset tukevat vapaata liikkuvuutta. Jos olemassa olevaa lainsäädäntöä ei kunnioiteta, me se haitaksi heikossa asemassa oleville ihmisille me sisämarkkinoiden luottamus vähenee ja populistit vaativat lisää muutoksen sääntöihin, jotka estäisivät sisämarkkinoita. Kuten komissio on tunnustanut ehdotuksessa huoltaan ilmaistu sitä, että liikkuvilla työntekijöillä on vaarana tulla hyväksikäytetyksi tai heidän oikeuksiaan noudattaa tai se toimivat epäselvässä bisnesympäristössä ja pelikenttä ei ole tasoinen. Herra Shogor puhuu myöskin erityiskysymyksistä. Mä en ole paljon tekemistä eläkkäilleen erilaisten etujen ja muiden suhteen. Ja raja kaupungista Sopranista kun tulen ja sopranista niin monet työskentelevät Itävallassa päivätöissä. on puhua heidän puolestaan. Ja herra sanoi näin ja romanina sanoi näin, kolmasen maiden kansalaiset ja romaanit joutuvat syrjinnän kohteeksi, ei ainoastaan kansallisen pohjalta, vai myös etnisten, etnisten perustalta. Herra mielestä Euroopan työvoimaviranomainen voisi olla tärkeä työkalu Euroopan lainsäädännön epätahdonmukaisen soveltamisen kannalta, ja sitähän painetaan myöskin ihmiskauppaa, perusoikeusvirasto mietintä on myös puhunut muista myös au pojista työntekijöistä – ja muista likoista työntekijöistä, joihin tämä koskee. Ja esitellään hyviä ehdotuksia tämän suhteen. Ja, ja herra Söger, millään tätä teidän visiotanne vahvistaa. Kiitoksia, Rova Jaroka. Haluaako minun puhua? Herra Pavel. Thank you. Just that I'm also living at the border. Kiitoksia. Itsekin asun rajamailla kahdeksan kilometrin päässä Unkarin rajasta. So we are good match in the right. No niin, tässä on hyvä. No, vastaatte hyvin toisianne. Tarkistusten takaraja on 16. heinäkuuta kello neljältä. Kuka olisi kiinnostunut, niin tekö niin. Ja siinä on päivän agenda päättynyt. Kiitoksia.